So, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle Hyvät kollegat, niille, jotka paikalla ovat, niin heitä varmaan haluamme nyt aloittaa valiokunnan kokouksen. Tervetuloa viimeiseen kokoukseen tänä vuonna. Kohdassa yksi, esityslista, kaksi, kolme muutosta. Kohta 13, maankäytön välillinen maankäyttö. Siitä pitäisi keskustella tänään vielä kohdan kymmenen jälkeen. Sitten huomen aamulla halusi puhemies Pusek tulla mm, luoksemme ja sanoa omasta näkökulmastaan Cancunin ilmastokonferenssista. Kun hänellä on muitakin velvollisuuksia, niin hän saattaisi tulla joskus äänestyksen aikaan. Ja sitten kysymykset kasvirausvalmisteista nyt tietysti otetaan yhdessä nämä kohdat 5 ja 6. Sitten kohta 7. Skyla Kaikkikselta. Selkeätään kohtaan 17 esitystalomme. Jos ei tule vastalauseita esitystä, niin näin, se on sitten tällainen. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Huomenna tässä yläpuolisessa salissa 4 kuu kello 13. on European Environment State and Outlook, hanke, joka esitellään, esitellään siellä. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita, ovat sinne kutsuttuja kello 13. 4 2 tässä jaan rakennuksessa. Jacqueline McLeod, joka on puheenjohtaja, komission ja sen valiokunnan puheenjohtaja esittelevät asian. Meillä tämä aihe on sitten myöskin valiokunnassa iltapäivällä käsittelyssä. Sitten keskiviikkona ensimmäinen joulukuuta kello 14 tässä salissa Jaan 2Q2 pidetään tällainen workshop, joka koskee metsien suojelun vihreää kirjaa. Eli metsien suojelun vihreä kirja. Tästä koordinaattorit päättivät pitää workshopin. Sitä haluan muistuttaa, että tänään tai ensimmäinen joulukuuta on maailman AIDS-päivä. YKlta on uusi raportti tullut. Se näyttää aika huonolta. 33 miljoonaa ihmistä on maailmassa, joilla on tartunta. Ja suurin osa heistä Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 22,5 miljoonaa ihmistä on siellä heillä on AIDS. Eli siellä on jopa epidemiotapaista useilla alueilla. Olemme sanoneet mietinnössämme että raportistamme, että aiheamme akuutti myös Euroopassa. Baltian maissa, Ukrainassa ja Venäjällä on dramaattisia ongelmia AIDSin suhteen. Roskakriisi Italiassa sitten kampanjan alueella. Komissio on lähettänyt tutkintatiimin sinne, jotta voidaan nähdä, että mikä siellä menee pieleen. Tiimin johtaja on rouva osastojohtaja Pia Pucella. Hän kertoo asioista täällä valiokunnassa ensimmäinen 12. Sitten YK on ilmastokonferenssi alkaa Kankunissa. Viime viikollahan olimme Strasbourgissa, kaikki mukana päätöslauselma äänestyksessä. puolesta. Ajattelin, että oli suurempi yksimielisyys, mutta näin nyt on. Olen nähnyt lehdistötiedotteita erilaisia sen jälkeen ja täytyy sanoa, että yhtä asiaa siinä jo ihmettelin kyllä. Ei tietysti täytyy olla samaa mieltä kaikesta siitä, mistä enemmistö sillä päätti. Mutta kollega Roil, teollisuusliikunnan puheenjohtaja, on esittänyt lehdistötiedotteen tässä virassaan puheenjohtajana valiokunnassa, joka mukaan meidän päätöslauselmamme on sama kuin talouspoliittinen itsemurha. Sitten toinen sitaatti. Mitä ei saavutettu toisen maailmansodan jälkeen, että saataisiin Saksa muutettua maatalousvaltioksi, niin sitä nyt sitä Rompan parlamentti vaatii. Sitaatti kolme. Ilmastopoliittisesti myös, mitä päätimme, siinä ei ole järkeä. No, näin voi tietysti väittää, mutta itsemurha ja tämä Morgentown suunnitelma menee vähän liian pitkälle. Näin ei pitäisi päätöslauselmia arvioida. Mielestäni tämä on liiallista. En ole ihan varma, että onko tämä myös teollisuusvaliokunnan mielipide. Minä vähän sitä epäilen. Tässä ilmoitukseni. Kollega Dagmar Roth, perjantai puheenvuoro. No, meine Frage. Se oli juuri kysymykseni. valiokunnan puheenjohtajuushan on yksi kaikkein suurimpia virkoja, jota onnea meille kaikille ei suoda ja ne, joille se suodaan, heillä on tietty vastuu ja he puhuvat koko valiokunnan nimissä. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että te meidän valiokuntamme puheenjohtajana selvittäisitte, onko tämä koko teollisuusvaliokunnan kanta ja että huolehtisitte siitä, että kollega Roy sitten selventää, että kysymys on hänen henkilökohtaisesta näkemyksestänsä. Ja minun mielestäni koko tämä Saksan viittaus oli mauton. Kollega Chris Davis. Nämä kommentit eivät ole sopusoinnussa selkeästi parlamentin ilmaisun kanssa, joka on ilmaistu monessa yhteydessä. Turvallisuuden puheenjohtaja voi tietysti tehdä mitä haluaa. Henkilökohtaisessa mielessä halusin vain tietää, että käyttikö parlamentin resursseja eh, lähettääkseen nämä lehdistötiedotteet Minun ryhmässäni sanotaan, että ei voi saada näitä asioita, sanoa näitä asioita eikä saada näitä palveluja parlamentille, koska se ei ole parlamentin kannan kanssa sopusoinnussa. Thank you. Uh, Kathleen van Brandt. Kathleen van Brandt, eikö tarvinnut puheenvuoroa? I am member, full member of the ITRE committee. Um... Ihan lyhykäisesti minä olen ITRE-valiokunnan täysjäsen ja tunnen valiokunnan puheenjohtajan. Meillä on ITRE-valiokunnan kokous tällä viikolla ja oikein hyvä, että otitte tämän asian esille. Minä henkilökohtaisesti otan asian esille siellä sitten monien kollegoiden kanssa ITREssä tällä viikolla. Okei, okay, vielen dank. Kiitos kovasti. On aika epätavannomaista, että kollegaa siteerataan, mutta tässä tapauksessa ajattelin, että tässä mennään liian pitkälle ja Ehkä tätä pitäisi jättää kommentoimatta. Morgentau, suunnitelma ja itsemurha. Ja tästähän on myös Eurooppa-neuvosto päättänyt 20 ja 30 prosentista, että ollaan valmiita 30 prosenttikin menemään. Joten tässä todellakin, tätä tässä oli aihetta kritiikkiin. Sitten kohta neljä esityslistalla suullinen kysymys Jano Saaderilta, Anja Weisgerberiltä ja Jim Sigginsiltä. Aha, mentiin kohdan kolme ylihypät hyppäsinkin tässä. 6. syyskuuta pöytäkirjat ovat teillä esillä. Jos ei pyydetä muutoksia, niin niitä pidetään hyväksyttyinä. No sitten kuitenkin päästiin kohtaan neljä Kysymys vitamiini D, D-vitamiini puutteesta keskustelu komission edustajien kanssa. Ensin annan puheenvuoron Jano Saaterille. Köszönöm a szót, elnök Tänä vuonna huhtikuussa yli kuusi kuukautta sitten meillä oli konferenssi, joka oli hyvin menestyksellinen. Se pidettiin täällä Euroopan parlamentin tiloissa ihan lyhyesti. Haluan kertoa teille, että te olette voineet nähdä tästä esitteestä tästä konferenssista tiedotteen. Se oli hyvä tilaisuus käsitellä tätä kysymystä. Minu, minä en ole lääkäri itse, mutta se oli minulle hyvä tilaisuus perehtyä asiaan ja minä todella paneuduin tähän asiaan konferenssin jälkeen oikein syvällisesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Gerberia ja herra Higginsia. He ovat pyytäneet minua pyytämään anteeksi heidän poissaolostaan. He olisivat mielellään osallistuneet tähän esitykseen mutta seuraavalla kerralla he varmasti ovat mukana. Vielä haluaisin kertoa, että olemme lähettäneet tällaisen sisällöllisen paperin kaikille edustajille. Jotkut ovat saaneet se mustavalkoisena, mutta uskoisin, että keskeisin informaatio kuitenkin löytyy, olipa väri mikä tahansa. Jokainen ryhmä on saanut yhden kappaleen tästä. En aio esitellä kaikkia elementtejä tästä riittää, kun perehtyy tuohon esitteeseen, mutta keskity nyt olennaiseen. Mikä on ongelman ydin? Mitä me tiedämme? Ne, vaikka ei olisi lääkäri, niin kyllä voi ymmärtää, jos on ihan tavallinen kadun mies, kansalainen, niin kyllähän jokainen jonkin verran on kiinnostunut lääketieteellisistä asioista. Me tiedämme kaikki, että D-vitamiini on erittäin tärkeä vitamiini erityisesti lapsille, nuorille, myös aikuisille, jotta ihmisen kehitys olisi normaalia, että aikuisikään astikin voisi kehittyä hyvin. Me tiedämme, että aurinko ja tasapainotettu ruokavalio takaavat D-vitamiinin riittävän saannin, mutta mitä me emme tiedä, monet eivät varmasti tiedä seuraavia asioita. Minä en ainakaan tiennyt sitä, että D-vitamiinin puute synnyttää paljon ongelmia ja se on myös, voi olla myös monien taudin, tautien syynä. Sokeritautikin voi olla osittain D-vitamiinin puutteesta johtuvaa ja multipliskleroosio voi olla myös sitä. Me jotkut syöpätyypit voivat myös kehittyä D-vitamiinin puutteesta. Mitä meidän pitäisi tietää, miten me voisimme tietää enemmän? Tästä aiheesta on tehty paljon tutkimuksia ja ainakin 50 prosenttia EUn väestöstä kärsii D-vitamiinin puutteesta. Mikä oli aivan uutta ainakin minulle – tietona oli se, että jotkut taudit, joiden ajateltiin jo hävinneen Euroopasta, esimerkiksi mm, Lontoossa puhuttiin e, luuperäisestä taudista, joka on palannut takaisin Lontooseen. Kun meillä on kuitenkin rajallisesti käytettävissä – varoja, niin voidaan kuitenkin tuntuvasti parantaa tilannetta ja sen takia me voimme suorittaa, tehdä säästöjä terveyssektorilla. Tässä esityksessä sivulla kahdeksan te voitte nähdä taulukon. Siinä se perustuu viime vuonna tehtyyn tutkimukseen – tutkimus suoritettiin 17 Euroopan maassa ja tulos on seuraavanlainen, että jos on 10 miljardia euroa käytettävissä, niin voidaan tuntuvasti vähentää D-vitamiinin puutetta Euroopan väestössä. Ja tässä suoritetaan myös huomattavia säästöjä 187 miljardia euroa. Eli 10 miljardia sijoitettuna ja sitten voidaan säästää sen avulla 100, noin 180 miljardia. Mutta voitaisiin ajatella, että jos edes puolikas toteutuisi, toteutuisi jos 25 prosenttia toteutuisi, niin jo tuolloin se olisi riittävä peruste sille, että tässä valiokunnassa esimerkiksi me poliitikkoina voisimme ruveta vakavasti pohtimaan sitä, miten käynnistää paljon tehokkaampi tiedotuskampanja ryhtyä toimenpiteisiin EU-tasolla, jotta voitaisiin vähentää D-vitamiinin puutteesta kärsivän väestön määrää. Ö, olisi tärkeää, että meillä olisi paljon mielenkiintoisempi terveydenhoitopolitiikka minä en puhu kovin pitkään, koska huomaan, että puheenjohtaja on aika kärsimättömän näköinen, mutta kolmella viimeisellä sivulla on erittäin tärkeitä asetteluja. Haluaisin korostaa kuitenkin vielä, että yhtäältä yli noin 50 prosenttia Euroopan väestöstä kärsii siis D-vitamiinin puutteesta. Toisekseen me voisimme tehdä tuntuvia säästöjä, jos meillä olisi parempi, tehokkaampi eurooppalainen terveydenhuoltopolitiikka. Kolmanneksi minä pyydän läsnä olevia valiokunnan jäseniä tukemaan meitä, ettei tämä vain jäisi tämmöiseksi suulliseksi kysymyksi meidän valiokuntamme sisällä, vaan että tästä voitaisiin keskustella täysistunnossa. Me tiedämme varsin hyvin, että parlamentin tekemä päätös on usein aika erilainen siitä, jos päätetään siitä täysistunnossa. Ja, danke, Kiitoksia kollega Janos Arderille. Sanko pääosaston Andre Riis edustaa komissiota ja hän nyt kertoo meille, että mikä on tämä 50 prosenttia väestöstä, jolla olisi D-vitamiinin puute ja mitä Eurooppa voi tehdä sitä vastaan. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Chair. Uh... Kiitos eh, puheenjohtaja komissioon tietoinen D-vitamiinin tärkeydestä ja että sitä tulisi ennaltaehkäisevästi käyttää. Euroopan komissio pitää hyvänä parlamentin tukea D-vitamiinin puutteen ehkäisylle. Komissio on tietoinen tästä hyvästä tiedosta, joka osoittaa tiettyjen sairauden ja devitamiinin puutteen eh, yhteyden. Ja tutkimuksissa eh, tutkimukset, johon edustaja Janus eh, viittasi, sisältävät paljon informaatiota. Ja vuoden 2002 direktiivin mukaan li, numero 9 25 kautta 2006 annettu asetus. Siinä on kysymys siitä, kuinka paljon voidaan D-vitamiinia lisätä, ottaen huomioon turvatasot ja EFSAn arviot ja muut, muiden tieteellisten elinten arviot ja se, että D-vitamiinia saadaan eri lähteistä. Nämä tullaan kaikki huomioimaan. Tämä on hyvin hankala ja vaikea työ. Maksimitasojen määritteleminen äh, on työn alla ja komissio keskustelee asiasta jäsenvaltioiden ja muiden eturyhmien kanssa. Täytyy huolehtia siitä, että kuluttajilla on mahdollisimman paljon eri tuotteita äh, käytettävissään, jotka jota voidaan nauttia ilman, että saadaan mitään liika-annostuksia. Euroopan Euro, 1992 on määritelty vitamiinien ja mineraalien saannin enimmäismäärät. 2012 mennessä tämä työ tulisi saada vietyä päätökseen. Kun komissio saa EFSAlta raportin, sitten mietitään, tarvitaanko toimia EUn tasolla. Nämä lisätutkimukset, joita me tässä olemme miettineet nykyisten terveys muiden tutkimusten kanssa on hieman hankala toteuttaa sen vuoksi, että voimavaroja ei ole tulevana vuonna niin paljoa. Meidän täytyy miettiä tätä myös jatkossa. Kiitoksia herra Riis. Meillä on puheenvuoropyyntöjä. Dagmar Rodberent. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen reaktioni, kun luin tämän kysymyksen, oli häm, yllätys, hämmästys. Olen tässä miettinyt, että onko tämä mainostilaisuus näille ravintolisille, kun on niin pitkään keskusteltu. Miten huolellisesti esimerkiksi pitäisi käsitellä potilastietoja, niin siinä mielessä olin yllättynyt. Ja mitä sitten, mikä sitten on EUn rooli ja komission rooli Lissabonin sopimuksen mukaan? Haluaisin kerran itse, että EUlla olisi täysi toimivalta terveyspolitiikassa. Siinä olen aika yksin kannassani. Ja niin kauan kuin näin on, niin täytyy miettiä, mitä haluamme. Haluammeko toimivallan? Ja jos kyllä, niin millä osa-alueilla? Tämä on vaikea asia ja prosessi. Eli Täytyy pysyä vakavalla tasolla. No sitten muutama sisältöasia vielä. Jotakin vuosi sitten tehtiin lainsäädäntöä, ainakin herra Liise, Chris Davis olivat mukana ja varmaan muistavat näistä ravintolisista. Ja, ja tämä päivittäinen sallittu annos. Esittelijä oli Emilia Müller. Oli aika vähän mietintöjä, jotka olisivat olleet niin kiistanalaisia, johon liittyy hyökkäyksiä ja vihaa joidenkin jäsenten puolelta, myös Mülleriä kohtaan henkilökohtaisesti. Sen kysymyksen vuoksi, että miten tämä sallittu päiväannos tietyssä vitamiinissa tai kivenäisaineessa tai muussa ravintolisässä, mikä se pitäisi olla. Ja minä nyt haluaisin vain varoittaa, että nyt aloitetaan sitten olemassa lainsäädännön ulkopuolella ottaa sieltä yksittäisiä osia ulos. Lainsäädäntö on olemassa. Viitattiin vitamiin, vitamiiniin. Kysymys, että mitkä vitamiineista auttavat, ehkäpä syövän suhteen esimerkiksi suurina annoksina, jopa ehkä välttämään sen. Se on tieteellisessä yhteisössä, eihän se ole kiistanalaista. Minä kysyin omalta lääkäriltä, niin jos ottaa enemmän E-vitamiinia, D-vitamiinia, Onko onkologitkin vastaavat hyvin erilaisesti. Minä en ole itse lääkäri, mutta olisin siinä hyvin varovainen. Nyt jos ollaan sitä mieltä, että osteoporosi, eli luusairaus, on suuri ongelma EU-ssa, niin sen mielestäni se on korrektio, että käsittelemme tätä ongelmaa. Sitten asettaisin tämän sairauden keskiöön. Ja jos näin tehdään ja asetetaan sairauskeskiön ja sanotaan ehkä, että luustoon liittyvät sairaudet, kalsiumipuute ja muut, voidaan tasoittaa sillä, että otetaan enemmän D-vitamiinia. Niin siinäkin olisi mielestäni parempi, olisi parempi ollut tässä asiakirjassakin niin, että siinä sitten sanottaisiin myös, että 10 minuuttia aurinkovaloa pilvisellä säällä, talvella Oikeastaan riittää jo D-vitamiinitarpeen tyydyttämiseen. Eikä minulla ole mitään sitä vastaan, että aloitamme käsitellä yksittäisiä sairauksia, mutta minulla on sitä vastaan, että, että kun on olemassa olemassa olevaa lainsäädäntöä, otetaan siitä yksi yksittäinen vitamiini ulos. Miksei sitten C-vitamiini tai E-vitamiini. Ja sitten ollaan sitä mieltä, että sille täytyy saada erityissäännöt. Ja vaaditaanko mistä käsittelemään asiaa erityisesti, jos ollaan sitä mieltä, että vanha lainsäädäntö ravintolisista että sitä pitäisi uudistaa, niin se pitäisi tehdä. Ja sitten pitää vaatia komissiota tekemään uusi ehdotus. Sitten D-vitamiini lisäksi on E-vitamiini, F-vitamiini, C-vitamiini ennen kaikkea, joka oli kovasti tapetilla silloin. Niin sitten ne tulevat jälleen esityslistalle nekin. Eli pyytäisin pidättyväisyyttä. Olen iloinen, että tätä käsitellään valiokunnassa ja pyydän kovasti sitä, että tätä nyt viedä täysistuntoon. Ja, vielen dank. Äh, Kiitoksia. C-vitamiinitaistelut muutama vuosi sitten muistan C-vitamiini puolustajat sitten lamauttivat kymmenillä tuhansilla sähköposteilla parlamentin sähköpo- tietokonejärjestelmät, koska he halusivat niin paljon C-vitamiinia annosta lisätä rajattomasti. Ja sitten tämä direktiivissä oli suurin sovittu päiväannos, se säänneltiin direktiivissä tästä jännittävästä aiheesta ei ole enää puheenvuoropyyntöjä. Herra Ader voisi vastata ja sitten herra Riis vielä. Ah, Chris Davis vielä. Yes, I'm just talking to, to my colleague. Puhuin tässä kollegani Manderin kanssa, joka on tästä päivästä lähtien varajäsenenä tässä valiokunnassa. Ja eh, koska hän tulee Suomesta, kysyin häneltä tästä vitamiini Dstä talvisin ja hän sanoi, että käytäntö Suomessa on hyvin erilainen kuin esimerkiksi Isossa Britanniassa ja suositukset, joita lääkärit antavat D-vitamiinin määrästä, ovat eri ja maakohdittain vaihtelee tämä auringon määrä ja niin edelleen. Jos me katselemme tätä asiaa Euroopan tasolla, niin silloin me tarvitsisimme ensin tietoa niin siis joka tapauksessa käytännöt vaihtelevat sen vuoksi, että säät ovat erilaisia, auringon määrä vaihtelee, joten mikä tässä on ydinkysymys? Pitääkö meillä kaikilla olla purkkeja, kalliita lisäravinteita vai pitäisikö meidän miettiä tätä parlamentaarisella tasolla, pitäisikö meidän saada jonkinnäköiset EUn parlamentin ulkoilu hetket joka päivä lounastunnilla tuolla puistossa. Mitkä ovat standardit? Mit, mitkä ovat yleiset käytännöt? Minkälaisia suuntaviivoja yhteisiä ohjeita voitaisiin edes antaa? Gut, äh, man äh, hört ja immer, dass eine ausgeglichene Ernährung an, an tasapainoinen dietti, tasapainoinen elämäntapa, tasapainoisesti vitamiineja, tätä kuullaan aina. Mutta monilla ei ole tasapainoista ruokavaliota eikä myöskään elämäntapaa tasapainoista, joten siinä mielessä tiedotuskampanja ole ollenkaan huono, sanoisin. Auttaako se sitten ja saavutetaanko se se, mitä halutaan saavuttaa, on tietysti toinen kysymys. Mutta ennaltaehkäisy terveydessä on johtoajatuksena. Kuullaan vielä lisää mielipiteitä D-vitamiinista. Tästä on pyytänyt kollega puheenvuoroa. Niin, rouva kollega Manner. Suomesta, kuten minulle kerrotaan, jossa käsitellään aihetta eri tavalla kuin Isossa Britanniassa. Olkaa hyvä. Ja todellakin olen uusi tässä valiokunnassa, joten en tiedä sitä keskustelua, jota aiemmin täällä on käyty tähän asiaan liittyen, mutta, mutta itsekin olen sitä mieltä, että hieman tietyllä tapaa outoa, että yksi ainut vitamiini nostaa näin voimakkaasti keskusteluun, ja niin siinä mielessä tuen kyllä täysin kollega Roth Perendetin mielipidettä siitä, että näitä asioita pitäisi käsitellä huomattavasti laajemmin. Niin kuin kollega Davis tuossa mainitsi, niin keskustelimme tosiaan äsken noista käytännöistä eri maiden välillä. Ja tokihan varsinkin lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana on hyvin kriittistä, minkä verran D-vitamiinia saadaan. Ja nämä käytännöt tosiaan ja suositukset maittain Euroopan unionissa vaihtelevat hyvin paljon. Esimerkiksi Suomessa nuo, nuo maksimimäärät ovat huomattavasti matalemmat kuin esimerkiksi Isossa Britanniassa. Ja mielestäni tähän pitäisi nyt saada todellakin jonkunlaista balanssia, että olisimme myös eurooppalaisella tasolla yksimielisiä siitä, mitkä ovat nämä suosituksmäärät, koska kyllähän D-vitamiinin osalta myös, jos määrät ylittyvät, niin siitä on huomattavia haittatekijöitä nimenomaan pienille lapsille ja monella eri terveyteen liittyvällä sektorilla, joten siinä mielessä pitäisi olla tarkkana. Ja toki tulee myös huomioida se, että historian saatossahan nämä suositusarvot D-vitamiinin liittyen ovat vaihdelleet hyvin paljon. Eli siinä mielessä tämä keskustelu on hyvin tervetullutta ja toki olisi toivottavaa, että, että löytäisimme jonkunlaista balanssia eurooppalaisella tasolla. Ja, vielen Dank für diese äh, Äußerung. Kiitoksia tästä mielipiteestä. Sitten sanoisin herra Riis, haluatteko vielä käsitellä sitä, mitä täällä sanottiin? Voin olla sitä mieltä, että pitää odottaa selvityksiä EFSA on tekemässä, mutta tietysti samoja kysymyksiä kysellään monissa tieteellisissä komiteoissa, tasapaino, valon, aurinkoaltistuksen tai keinotekoisen valon suhteen, ruokavalio, ravintoliset vai luonnollinen ruokavalio, muita tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun asiaa selvitetään ja tutkitaan. On tietysti erityisryhmiä, kuten vauvat ja ikääntyneet väestössä, joten siitä tulee eri ratkaisuja neuvoa kuluttajia, miten se tehdään. Komissiossa jatketaan työtä mielellään. Tehdään työtä virastojemme kanssa ja mahdollisesti myös tutkijoiden kanssa, jotka asiasta ovat kiinnostuneet. Janos Ota. Janus vielä. A következőket szeretném mondani az No niin, minä olen kuunnellut tarkkaavaisena kommentit ja huomiot ja useat henkilöt ovat sanoneet, että D, e, muitakin vitamiineja tarvitaan. Ei ole ainoastaan D-vitamiinin puutteesta kysymys. Ei pidä sitä, siihen vain keskittyä, vaan pitäisi tutkia muiden vitamiinien esiintymistä tai puutetta. Tai minä en tietenkään vastusta sitä, että tutkitaan muiden vitamiinien esiintyvyyttä tai puutetta, mutta ollakseni konkreettisempi, meillä on ratkaisu olemassa tähän ja on myös tieteellisiä tutkimuslaitoksia, jotka ovat harjoittaneet tutkimustyötä ja asiakirja, jonka olen jakanut, perustuu ö, tieteelliseen tutkimustyöhön. Ei tässä ole kyse mistään jostakin sieltä täältä napatusta tiedonpalasista. Ei tämän pitäisi estää meitä kuitenkaan tutkimasta tätä ongelmaa aivan erityisesti Eihän EU ole ainoa, joka on kiinnostunut tästä asiasta. Tietääkseni joulukuun alussa tullaan julkaisemaan tutkimustyö Yhdysvalloissa. Siellä kysymystä on käsitelty paljonkin viime aikoina. Olemme saaneet paljon aineistoa hyvin pitkälle viedystä tieteellisestä tutkimustyöstä. Euroopassa tätä pitäisi tutkia enemmän, tätä D-vitamiinikysymystä. Mitä täällä nyt on kuultu? Täällä on kyse siis säännöistä, jotka ovat olleet voimassa jo parisenkymmentä vuotta, tarkalleen sanottuna 20 vuotta sitten päätettiin tästä terveydenhuoltoon liittyvässä direktiivissä ja tuolloin määriteltiin, mikä olisi sopiva yksikkömäärä D-vitamiinia, joka olisi hyödyllinen tai tarpeellinen ihmiskeholle – Lähes kaikki tutkijat olivat sitä mieltä, että pitäisi ainakin kolmen, kolme nelinkertaistaa sitä määrää. Jotkut ovat sanoneet, että pitäisi kymmenkertaistaa tuota tuolla mainittua D-vitamiinimäärää. Mutta jos puhutaan 50 prosentista joka kär, väestöstä Euroopassa, joka kärsi vitamiinin puutteesta, niin si- kyllähän siihen vaikuttavat muut tekijät ja ehkä myös muut taudit. Tämä on myös otettava huomioon riskitekijänä. Haluaisin puhua ennaltaehkäisystä, en niinkään taudeista. Ennaltaehkäisy on tärkeää. Haluan saada tämän valiokunnan vakuuttuneeksi sen tärkeydestä. EU pitäisi omata ja hyväksyä y- yksituumaisesti sellainen in- informaatiokampanjapolitiikka, joka muuttaisi jo vanhentuneita käytänteitä tai sääntöjä. Tiedehän on paljon kehittynyt sitten, ja näin voitaisiin ratkaista tämä ongelma, joka maksaa viha tänä päivänä miljardeja euroja eurooppalaisille veronmaksajalle. Tätä minä pyytäisin tutkimaan ja, pain- ja punnitsemaan hyötyjä ja haittatekijöitä yhtäältä terveyden, terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset, toisaalta ihan kustannuskysymykset, mutta kyllä tämä on tutkimustyön ja keskustelun arvoinen ja varmasti komissio tulee olemaan tässä aktiivinen. Äh, Kiitoksia kysymyksistä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Kuullaan, että komissio käsittelee asiaa. Sitten kuullaan myös varmaan tuloksista näistä toimista. Ja valiokunnan työ, terveyden äh, työryhmä voi asiaa käsitellä myös. Sitten kohta, kohdat 5 ja 6 esityslistalla, ne ovat sitten, käsitellään yhdessä, koska on kyse perinteisistä kasvisrohdevalmisteista. Monet meistä ovat saaneet monia kirjeitä ja sähköposteja niiltä, jotka ovat huolissaan jotka käyttävät kasvisruokavalmisteita, ovat huolissaan siitä, että EU ne kieltää. Ehkäpä tätä asiaa voidaan valaista tänään hieman enemmän. Herra André Riis on jälleen se, joka tiedottaa meille, että mikä asian tila on. Teillä on jälleen puheenvuoro. Chair, Uh, does he try to combine? Puheenjohtaja. Niin, te olette ottaneet tässä nämä kaksi kysymystä nyt käsittelyyn yhtä aikaa. Tämä direktiivi 2001 kautta 83 EY, jossa on kysymys kasvisrohdusvalmisteista ihmisille ja sitä, että yksinkertaistettaisiin niiden pääsyjä markkinoille. Tämä direktiivi on toimeenpantu kaikissa jäsenvaltioissa ja esteet koskien kasvisrohdosvalmisteita ovat pikkuhiljaa vähentyneet. Tämä on toimen pantu siis jäsenvaltioissa, tai sitä ollaan koko ajan toimeenpanemassa. Olemme tutkineet paljon tietoja tähän, tämän menettelyn yhteydessä. Ja komissio antoi julkilausuman vuonna 2008 numero 58, jossa oli kysymys siitä, että rekisteröinti oli ollut vaikeaa sen vuoksi, että ei ole ollut tarpeeksi tietoa esimerkiksi toksisuudesta. Ja komissio on saanutkin hyvin vähän näitä rekisteröintipyyntöjä toistaiseksi. Joulukuussa 2009 kasvirohdossa valmisteista annettiin tietyt ohjeet. Ja suuntaviivat liittyen esimerkiksi tiettyjen ainesten testaukseen. Me olemme tehneet yhteistyötä teollisuuden kanssa, jotta voimme tukea kansallisia rekisteröintiä ja toivomme, että tämä helpottaisi komitean työskentelyä jatkossa. Samoin kuin myös kansallisia, kansallisia luvan antajaviranomaisia. viranomaisia. Eli siis pyrimme tässä yksinkertaistamaan näitä rekisteröintimenettelyjä näille tuotteille. Komissio on joulukuussa 2009 toimittanut aiheesta raportin sekä neuvostolle että parlamentille. Ja tässä raportissa on pyritty laajentamaan tätä yksinkertaistettua menettelyä. Direktiiviä ei olla nyt juuri hiljattain eh, uudistamassa. Mitä tulee sitten kiinalaiseen lääkkeisiin ja eh, Ayurvedaan, niin eh, ne kuuluvat direkt- eivät kuulu direktiivin 2024 24 EU. näiden tuotteiden, että ne hyväksytään, niiden on täytynyt olla markkinoilla 30 vuotta ja osoittaa tehokkuutensa ja EUn markkinoilla vähintään 15 vuotta. Tällä tavalla tämä eroaa näistä eurooppalaisista perinteisistä tuotteista. Mitä tulee näihin kysymyksiin, siihen kuinka paljon tuotteita on vielä näissä menettelyssä, menettelyissä, niin yksinkertainen vastaus on tähän, että me emme tiedä. Tämä hajautettu, tämä hajautettu prosessi, jota me olemme yhdessä komitean kanssa nyt tutkailleet, ja toivomme muutaman kuukauden sisällä saavamme hieman kattavamman kuvan. Tästä puhuttiin viime viikolla juuri Lontoossa, eli se millä tavalla me saisimme tällaisen kattavamman kuvan tilanteesta ja toimeenpanosta. Mitä tulee tuotteisiin, me olemme saaneet hakemuksia 2007. Saimme jonkun verran 110, 110 hakemusta 17 jäsenvaltiosta ja teollisuudelta olemme saaneet tietää, että noin 200 tällaista perinteistä kasvirohdosvalmistetta on rekisteröity joissain jäsenvaltioissa toimitaan huomattavasti aktiivisemmin ja siellä on pitemmät perinteet käyttää kasvirohdusvalmisteita kuin muissa. Tässäpä nyt kaikki, mitä minulla tällä hetkellä on informaatiota annettavana. Danke, dann gebe ich Sitten lisäkysymyksiä varten. Kiitoksia puheenjohtajalle komissiolle vastauksista. Kuitenkin joitakin asioita on auki vastauksista huolimatta, koska se mitä kuulen, niin komissio on todellakin samaa mieltä, että kun systemaattisesti vaaditaan ihan yksinkertaisessakin menettelyssä, se aiheuttaa esteitä ongelmia edelleen, mutta samaan aikaan ongelma on se, että 2011 huhtikuusta lähtien kaikki kaikkien, myöskin kasvisruokavalmisteiden täytyy täyttää vaatimukset. Eli huhtikuusta alkaen ongelma on. Ja siinä mielessä sanoitte, että komissio on jo tunnustanut 2008 asian, eikä ollut komissiolta ja parlamentin vastaanotto, mikä saattaa olla oikein, mutta se mitä nyt nähdään tapahtuvan on, että saadaan paljon pyyntiä kansalaisia, jotka kovasti huolestuttaa se, että mitä tapahtuu niille tuotteille. Enkä ole kuullut vielä konkreettisesti, mitkä ongelmat ovat, jos 2011 huhtikuusta lähtien tämä direktiivi pannaan toimeen täysinäisenä, ja mitkä ovat seuraukset tuotteille, kuten näille kiinalaisille, jotka edustavat holistisempaa lähestymistapaa, jos säynnätä vaatimuksia voida täyttää. Pääsevätkö ne enää markkinoille? Se on konkreettinen kysymys, ja jos näin on, ja jos komissio tunnustaa, että nämä ongelmat ovat olemassa, niin miksi komissio ei ajattele, että ainakin laajennetaan tai myöhennetään toimeenpanoaikaa 2019 huhtikuun jälkeen, että varmistetaan, että ei estetä joidenkin valmistajien pääsyä markkinoille. Ja sitten toinen asia. Tuo nostettiin myös, että saattaa olla ongelma perinteisille valmisteille, jota on käytetty pitkän aikaa, mutta ei on ulkopuolella. Säännös on se, että täytyy olla yhteisöllä 15 vuotta, mutta jos sitä käytetään pidempään yhteisön ulkopuolella, miksi sitä ei pidetä validina käyttönä, miksi pitää olla 15 vuotta EUn sisällä? Siinä mielessä selkeä kysymys on, miksi ei mennä pidemmälle tapauskohtaisessa vaatimisessa. Sanoitte, että pehmeämpi implementointi on mahdollista, mutta täytyy olla valmis, että varma, että se on, koska huhtikuussa täytyy ruveta hommiin. Ja sitten todennäköisesti, miksi? Miten tehdään näiden kivenäisosien kanssa? Laajennetaanko? Ja että katsotaanko myöskin antroposofiseen vaan liittyviä valmisteita. Jos ajattelette näin, niin onko mahdollisuus, että huhtikuun 2019 määräaikaa lykätään? Selkeitä kysymyksiä ja toivottavasti myös selkeitä vastauksia. Herra Riis. Herra Riis. So if, if I like to, to uh, give very clear answers, so... No, selkeistä vastauksista. Emme me halua tällä hetkellä tässä vaiheessa vielä siirtää eteenpäin tätä toimeenpanopäivää. Tämä on nyt ollut käytössä 6-7 vuotta jäsenvaltioissa ja kaikki tuottajat ovat tietoisia näistä säädöksistä ja säännöistä. Ja tässä lienee nyt jonkinnäköinen väärin käsitys tästä rekisteröinnistä. Me olemme tehneet kaikkemme, mitä me voimme auttaaksemme. Ja tämä kasvis, kasvirohtokomitea on tehnyt parhaansa, jotta hakemusten käsittely ja tekeminen olisi kivutonta. Ja olemme tehneet erilaisia oppaita ja antaneet eh, informaatiota eh, tästä direktiivistä ja siitä, miten sen mukaan toimitaan. Tässä samassa direktiivissä on määritelty tämä 15 vuoden voimassaoloaika tai käyttöaika EUn markkinoilla. Ja tämä koskee myös kiinalaista ja ayurveda-lääketiedettä ja muita. Joissain tapauksissa se koskee myös mineraaleja, mikäli mineraalit eivät ole päätuote tässä rohdoksessa. Sanoin myös, että haluamme tulevina viikkoina tutkailla tätä asiaa ja selvitellä, onko muitakin lisäongelmia näissä hakemuksissa. Haluamme selvitellä, millä tavalla voimme tukea ja auttaa näitä hakijoita. Ja tämä sama prosessi on käynnissä myös kansallisella tasolla. Rod Parent. Kiitoksia. Yritän. esitellä asian taustaa jälleen. Riisin sanota, että hän ei ajattele tällä hetkellä sitä, että määräaikaa rekisteröinnille pidennetä. Se on ihan oikein, koska se on laki. Olisi yllättävää, jos hän nyt ajattelisi, että muutetaan lainsäädäntöä. Hän muuttaisi sitä yksin, niin se meitä miellyttäisi. Tämä on lainsäädäntöä, joka, josta on päätetty yhteispäätösmenettelyssä vuonna 2004. Minä olin varjoesittelijänä. Emmekä ole pelkästään esittelijä varjoesittelijä, vaan laitoimme tätä lainsäädäntöä myös alulle. Eli vaadimme komissiota esittämään lainsäädäntöä. Komissio ei tehnyt sitä kerta, kernaasti. Ja se kesti aika pitkään. Ja nyt kun lainsäädäntö on, niin no sitten on kestänyt vielä se, että kun Lontoossa on tämä viranomainen, että siellä saatiin läpi se, että myös monografiat esitettiin näistä yksittäisistä kasvisrohdoista. Kaikki oikeastaan kovin kauan tässä. Ja nyt kävät ovat seuranneet asiaa kovin pitkään, niin voin sanoa teille, olen laitunut paljon lainsäädäntöä täällä. Tämä on yksi vaikeimmista, koska parlamentissa on kaksi koulukuntaa, jotka törmäsivät toisiinsa. Toisaalta valinnanmahdollisuuden puolustajat potilaille, että he voivat itse päättää eri, eri parannusmenetelmissä. Minä olen näitä. Aina sanoimme, että kasvirasvalmisteet täytyy olla olennainen täydentävä hoitomuoto. Oli hyvin vaikeita ei se varmaan muistaa. Oli oli paljon puhtaan lääketieteen koulukunnan edustajia, jotka nyt näitä vastaan. Se, että saataisiin läpi, niin se johtuu sitten, että herra Nistiko ja minä käytimme auktoriteettiamme ja painoarvomme. Silloin sanoimme myös, että on jo ihan tarpeeksi vaikeaa käsitellä kasvisrohtovalmisteita. Jätetään antroposofia ja perinteinen kin- kiinalainen lääketiede sivuun. Vaikka kerrasti sen tekisin, mutta sanon tällä jälleen, että homeopaattisissa homeopatian kannattajien ystävällinen sanoi, että meillä teidän lainsäädäntöä tarvitsette oman homeopatialainsäädännön. Sinne voidaan ottaa se antroposofia mukaan. Mutta tässä lainsäädännössä se on ihan oma luokkansa vielä. Eli täytyy tehdä ero näiden eri rohdosten välille. Nyt sitä, mitä Eckhout ja Bokko täällä ovat puhuneet, ne ovat kysymyksiä, jotka liittyvät lainsäädäntöön. Ja itse asiassa meillä on yksinkertaisesti lupamenettely kasvisrohdusvalmisteille. Yksinkertaisesti menettely sen vuoksi, että kasvisrohdusvalmisteet, toisin kuin kemialliset valmisteet, pääsevät näistä testistä vaikeammin läpi. Osoitus siitä, että niillä on vaikutusta. Mitä me vaadimme? Vaadimme kaikilta lääkevalmistajilta. Olemme jopa tiukempia. Emme vaadi pelkästään tehokkuutta, vaikuttavuutta, että se voidaan todistaa kemiallisilla lääkkeissä, vaan vaadimme jopa, että he voivat todistaa, että ne ovat tehokkaampia kuin muut, jotka ovat markkinoilla. Ja tässä on kasvurahoitus valmistella privilegio. On sanottu, että tätä ei, teidän ei tarvitse tehdä. Tämä oli yksi suurimmista keskustelukysymyksistä. Ja sitten tasoituksena, kun on tämä yksinkertaistettu menettely, niin sitten tuli tämä Turvallisuusaspekti. Sanotaan, että perinteinen käyttö, sitä on käytetty niin pitkään, 30 vuotta EUn ulkopuolella, 15 vuotta EUn sisäpuolella, ei ole tapahtunut mitään, koska muuten tietäisimme, jos olisi tapahtunut jotain. Jääkkähaut on sitten viitannut siihen, että jos se on vähemmän, tietysti lainsäädännössä siitä on artikla 17, se 4, jos valmiste, tämä on käytetty yhteisössä alle 15 vuotta, mutta kyseeseen tulee yksinkertaiset lupamenettely, niin niin jäsenvaltio tekee päätöksen tästä. Eli mielestäni tämä lainsäädäntö on ihan hyvä ja päivitetty vieläkin. No kysymys, että tulee kirjeitä siitä, että niin paljon tuotteita vielä markkinoilta. Kun sain nämä ensimmäiset, ajattelin, että mitä tämä nyt on. Olin hyvin yllättynyt ja yritin tutkia asiaa. Ja itse asiassa voi olla, että jotkut valmisteet ovat päättäneet, että ne eivät hae yksinkertaisesti tulupatmenettelyä. Siihen ei voi ketään pakottaa, ei voi pakottaa tekemään yksinkertaisesti tulupamenettelyä. Jos ei halua, niin se on ihan oikeus siihen on olemassa yksinkertaisilla yksinkertaisissa valmisteissa, jos ei ole mitään erityisiä kemiallisia aineita. Siinä voi, että lupamenettely jäsenvaltio on siitä voi valmasti itse päättää. Tätä on aika selkeästi säännelty, että perinteiset kasvirastot vuoden 2004 jälkeen, niillä on seitsemän vuoden aika yksinkertaisesta lupamenettelyssä päästä läpi. Nämä seitsemän vuotta menee umpeen se, ensi vuonna. En pystynyt arvioimaan, miksi tätä ei ole tehty. Joku on, on tietysti voinut nukkua onnensa ohi. Tämä olisi kyllä hämmästyttävää, koska nämä järjestöt, jo, jo, joihin kasvihuoneiden valmistajat ovat järjestäytyneet liitot kyllä järjestöt informoivat jäseniä. Toinen mahdollisuus on tietysti se, että laatustandardien kanssa niissä valmistajissa on ongelmia. Se voi ihan hyvin olla, en tiedä sitä. Näissä tapauksissa he e- eivät ehkä halunneet yksinkertaisesti lupamenettelyä, jossa katsottaisiin vielä sitä, näitä aineita ja laatua. Sitten voi olla tällainen mm, koonti, kasvisruodavalmiste, jossa on kasviaineita, mutta myös kivennäisaineita. Eikä se tule tämä lainsäädännön piiri, jos siinä on enemmän näitä muina aineita. Sitten sitä täytyy siis käsitellä kuten kemiallista rohdosta ja eri lupamenettely soveltaa. Tässä tilanteessa ollaan. Jotkut valmistajat, ihan niin kuin ravintolisäasiassakin, jotka halusivat niin suuria vitamiiniannoksia, ovat nyt asialla, Ehkäpä herra Riis voisi kertoa meille, että harkitseeko komissio nyt tehdä lainsäädännön homeopotiasta perinteistä kiinalaisesta lääketieteestä. Ja, Kiitoksia. Annoin Dagmari puhua pitkään, koska hän on tämän valiokunnan muistierään tapaa ja se olisi varmaan hyödyllistä muille Minä olen näitä samoja kirjeitä saanut, joissa esitetään pelkoja, että nämä luonnonkasvit, joita isoäiti käytti kamomilla, salvia, että ne yhtäkkiä kielletään EUn puolelta. Ehkäpä herra Riis voi sanoa, minä uskon, että näin tapahtuu, mutta tällaisia pelkoja on että nämä yksinkertaiset kasvit, jotka, joita ihmiset ovat käyttäneet kylissä jo pitkään, että nyt ne täytyy rekisteröidä, jos niitä ei rekisteröidä, niitä ei enää saisi käyttää. Ja on firmoja, jotka eivät ole oikeasti firmoja, vaan Ja sieltä sitten tulee näitä pelkoja, että 2011 huhtikuun jälkeen nämä pienet valmistajat, homeopaatit, antroposofit ovat juuri näitä, jot, kun heidän tuotteet ei ole niin pääse markkinoille. Ja nyt pitäisi saada selvityksiä. Chris Davis pääsee vihdoin ääneen. To the question. Niin, itse asiassa minä haluaisin kuulla vastauksen tuhun esittämiseesi, esittämäsi kysymykseen. Thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. En nyt eh, puhu vitamiineista enkä eh, mistään lisäaineista, vaan nimenomaan näistä kasvirohdosvalmisteista. Ja minäkin haluaisin kuulla vastauksen teidän esittämäänne kysymykseen. Saman aikaan olen hyvin samaa mieltä siitä, mitä Dagmar sanoi. Onko komissio valmis tekemään erityisen lainsäädäntöehdotuksen homeopaattisesta ja perinteisestä lääketieteestä. Tämä on hyvin tärkeää, uskoakseni meillä on, no siis minä puhun nyt Kreikasta, meillä on hyvin rikas luonnon biodiversiteetti, varsinkin kasveja on hyvin paljon, joita käytetään parantamiseen ja kuten Dagmar sanoi, eh, että jokainen saa itse valita, mitä käyttää parantamiseensa. Mutta eh, meidän täytyy miettiä tässä näiden asioiden kehittämistä. Meillä on paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat lähteneet valmistelemaan tällaisia eh, kasvirohtovalmisteita tai ylipäätään kasviin liittyviä lääkkeitä ja me olemme kehottaneet ihmisiä ryhtymään aloitteisiin ja tekemään asioita. Ja ihmiset ovat nyt hyvin huolissaan siitä, millä tavalla tätä lainsäädäntöä näihin pieniin yrityksiin toimeenpannaan. Joten sen vuoksi me tarvitsisimme erillistä lainsäädäntöä perinteisestä lääketieteestä, kasvirohtolääketieteestä. Ja meidän pitäisi katsoa kun me valmistelemme tätä lääke, tähän liittyvää äh, lainsäädäntöä, niin meillä pitäisi olla siirtymäkausi liittyen siihen, mikä meillä on lainsäädännön tilanne tällä hetkellä. Herra Riis. Answering the question about the, uh, what will happen with the products, the, the... Kysymys, mitä tapahtuu valmistajille, jotka eivät mene tämän menettelyn läpi perinteiselle rohdoslääketieteelle ja siitä koskevasta direktiivistä vastausena, että valmistajat jäävät markkinoille, mutta ne eivät voi nimeä, nimetä itseään kasvirauhdosvalmistajiksi, koska niitä ei saa tämän järjestelmän puitteissa. Ne saavat sopia, sopia, saattavat sopia muihin tuotetyyppeihin markkinoilla. Komission valmisteet perinteisissä lääkevalmisteissa – saattaa kattaa kaikki, joita pidetään perinteisenä ajurveda, kiinalainen lääketiede ja antroposofiset lähestymistavat. Tähän mennessä emme ole suunnitelleet sääntelyaloitteita tällä alalla. Kuten tiedätte, sääntelytoimintaohjelma on aika kiireinen ja priorisoimme kliinisten kokeiden, eläinlääketieteiden tuotteiden, ne ovat prioriteetteina, jotka ovat tärkein sääntelyala, josta haluaisin esitellä teille aloitteita neuvostolle ja parlamentille. Das war's. Ja, vielen Dank. Dann... Kiitoksia kovasti. Tästä on nyt sitten keskusteltu. Ja asian käsittely jatkuu. Niin. Mr. Chairman, did, did Mr. Ruiz answer my... Olen pahoillani, mutta vastasiko herra Riis minun kysymykseni? En ainakaan kuullut. Vastasitteko te Dagmarin kysymykseen vai ei? Eiköhän vain kuullut sitä? Uh, regulatory initiative on the... Sääntelyaloitteet perinteisestä lääketieteestä. basically say yes, that's good. No, no, I love to say yes since... Virallinen sanoisin kyllä, koska itse vietin opiskeluaikaa Intiassa ja olen tätä asiaa tutkinut, mutta on aika vaikea meille todellakin esitellä tällaista aloitetta tässä vaiheessa suunnittelmiamme. The answer was more no, it was not yet. Vastaus olikin enemmän ei kuin kyllä. But I think we are... vastaus olisi, oli, että haluaisin, mutta emme saa. Monia tulkintoja. Bas Aikutilla on oikeus kommenttiin. Focus on the... Kiitos. Haluaisin vain tähän viimeisen vastauksen kaltaiseen keskittyä, joka oli jotain sinne ei-suuntaan. 2008 komissio totesi raportissaan, että tämän raportin mukaan sopivuus äh, lainsäädännön puitteissa pitäisi arvioida. Ja nyt te sanotte, että te ette tee enää tällaista arviointia, joten kysyisinkin, mitä on tapahtunut vuoden 2008 ja tämän päivän välillä. Uh, not, not much happened in this since. Ei paljon ole tapahtunut sen jälkeen. That of course you know the... Tietysti Jos tämä parlamentti ja neuvosto vaativat, että tehdään enemmän, niin komissio on, voi siihen vastata ja valmistella jonkun arviointiraportin. Mutta vastaus oli lainsäädäntöaloitteesta eikä arviointiraportista, joka saattaa tulla seuraavina vuosina. Ja, ich würde vorschlagen, dass DG Sanko mal Betrieb... Ehdottaisin, että Sanko tekee retken Intiaan ja tutkia asiaa paikan päällä. Me jatkamme kohta kahdeksan esityslistalla, ei kun seitsemän. Corinne Lepage. Kysymys muuntogeenisten organismien terveysriskien arviointia koskevista uusista ohjeista. Corinne Lepage ensimmäisenä. Monsieur le Président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Niin, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat. Yksi keskeisin asia tässä MGOssa on terveysriskien arviointi ja myös ympäristöajatellen. Me voimme todeta, että tässä halutaan todellaan analyysiä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä suorista ja epäsuorista vaikutuksista, kroonisista vaikutuksista ja, ja ja kertyvistä vaikutuksista. Kaikki oli noudatettu neuvosto joulukuussa 2008 sanoi, että arviointi, riskien arviointia pitää vahvistaa koskien MGOta. Ja, ja tätä on toistettu, toistettu sitten aina lokakuun 2010 asti. Komissio hyväksyi vuonna 2010 ehdotuksen, jonka tarkoituksena on täsmentää niitä tietoja, joita on saatu näiden terveysriskien arviointia koskevista ohjeista mm, jotka olisivat uusia ohjeita, uusia sääntöjä, uusia guidelines-ohjeita terveyttä ja ympäristöä ajatellen. Että useat jäsenvaltiot ja tieteellinen työryhmä on sitä mieltä, että nämä uudet linjaukset eivät vahvista arviointia. Päinvastoin on heikennetty niitä olemassa olevia vaatimuksia jo olemassa olevia vaatimuksia, mitä jos ajatellaan, mitä direktiivissä vaadittiin. En tässä nyt lähde liikaa yksityiskohtiin, vaan haluaisin vain sanoa, että tutkimustyö pitäisi, pitäisi välittyä tästä artiklan, artiklassa 25 direktiivistä, näin ei käy. Mitä tarkoittaa tie, tilastollisesti tarko, tärkeää MGOta ajatellen, mutta, mutta on kyse paljon vähemmän merkityksellisistä ryhmistä ja ajanjaksot ovat paljon lyhyempiä, on kyse 90 päivästä, mutta ympäristömyrkkyjä on analysoitu kahden vuoden ajalta. Me tiedämme, että miljoonat eläimet joutuvat emmekioiden kanssa kosketuksiin. Silloin pitäisi laatia sääntöiden mukaan voitaisiin korottaa tätä aikajana ei kolme kuukautta, vaan kaksi tai kolme vuotta, niin kuin on jo ympäristömyrkkyjen ja vesakomyrkkyjen kanssa. Pitäisi myös ottaa huomioon myrkillisyysanalysoinnit MGOista, ja tätä on pyydetty aivan yksiselitteisesti jo direktiivissä, joka ei tänä päivänä ei ole vielä riittävän tyydyttävä. Nämä suuntaviivat eivät ole tilastollisesti luotettavia. Jos ajatellaan myrkillisyyden analysointia, siinä ei oteta huomioon, miten tilastollisten testien todellisu- vastaavuus todellis- vastaavuutta todellisuuden kanssa ja positiivisesti ne ja ne ovat ehkä väärällä tavalla myönteisiä, koska on osoittautunut, että ne ovat usein kielteisiä nämä äh, myönteiset tulokset ovat harvoja, kielteiset ovat paljon lukuisampia. Tätä ei ole voitu täsmentää, miksi näin. On myös todettu, että että tuo laatiminen ei ole ollut tar- riittävän tiukkaa, se ei ollut tarpeeksi sitovaa ja on täysin jätetty yritysten harteille, mihin suojelun tasoon he haluavat päästä. Ja nämä ovat poliittisia kysymyksiä, joita pitäisi julkisten viranomaisten tutkia pikemmin kuin näiden yritysten. Näissä johto linjauksissa on määritelty. Ne linjaukset menevät päin, ovat päinvastaisia komission ehdotusten kanssa. Niiden avulla ei päästä luotettaviin tuloksiin, ne eivät, e, ovat jossain määrin kyseenalaisia, eikä voida hyväksyä, että tätä teksti menisi läpi ilman laajaa keskustelua avoimessa hengessä. Minä kysynkin, voiko komissio selittää, missä mielessä nämä uudet linjaukset vastaavat neuvoston vaatimuksia. Miss, miten ne vahvistavat näiden terveysriskien arviointia, eivätkä nimenomaan heikennä vaatimuksia, jos ajatellaan jo markkinoilla olevia MGOita. Kolmas osio kysymyksessäni liittyy riskien hallintaan. komission täytyy taata, että tämä terveysriskien arviointi suoritetaan asianmukaisesti meidän pitää todella hallinnoida näitä riskien arviointia asianmukaisesti. Komission täytyy taata, että tieteelliset tutkimustulokset mainitaan niin kuin direktiivi vuodelta 2008 edellyttää. Miksi komissio ei ole edellyttänyt, että direktiiviä on sovellettu asianmukaisesti silloin, kun on kyse pitkän aikavälien muuntogeenisten organismien terveysriskien arviointia? Ja minkä takia ei ole paikannettu mitään, eikä ole annettu mitään tieteellistä varmuutta, nämä, varsinkin kun tutkimustyöt ovat lukuisia. Miten komissio aikoo hallinnoida näiden terveysriskien arviointia? Mitä komissio ehdottaa, jotta voisi taata meille luotettavan ammatillisen avoimen analyysin, jossa ei olisi mitään intressien eturistiriitoja? Ja, alle diese Fragen beantwortet Herr Pudele. Kaikkiin kysymyksiin vastaa herra Pudele, joka on Sankon johtaja. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Johdantona haluaisin sanoa, että komissio ja erityisesti komissaari Dali on aivan samaa mieltä Rovali Pääsin kanssa, mitä hän puhui aivan viimeiseksi. Me voimme myöntää kaikki tässä rakennuksessa, ainakin komission puolesta, että me tarvitsemme tieteellistä arviointia EFSAlta. Sen pitäisi olla puolueeton, avoin ja erittäin tukeva. Ei, tästä ei ole mitään epäilystä. Komissio on toistanut tätä usean otteeseen, on osoittanut, että se haluaa todella parantaa tämän ongelman käsittelyä, koska sehän on totta. Me myönnämme, että joskus on jotakin parantamisen varaa. Vastaakseni suoraan löpääsin, jo, löpääsin joihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys muuntogeenisten organismien arviointia. Se on vertailevaa. Siinä verrataan embryoita perinteisiin kasveihin, jotka eivät ole siis muuntogeenisiä. Siinä verrataan, siinä puhutaan geneettistä geneettisesti muunnelluista organismeista. Ei ole kyse normaaleista vesakko- tai kasvimyrkyistä. Niistähän on tehty myrkyllisyystutkimuksia, jotka ulottuvat kahden vuoden ajanjaksolle, mutta voitaisiin ottaa tämä hullunlehmän tauti, vc tauti jossa tutkittiin kymmenen vuoden ajalta myrkyllisyyden vaikutuksia. Se kaikkihan riippuu taudin luonteesta, taudin tyypistä, mutta jos ajatellaan MGOita, meillä ei ole tässä klassista myrkyllisyysongelmaa, joka voitaisiin paikantaa. Tehän tiedätte, että suurin osa näistä muutogeenisistä organismeista ovat kasveja, jotka sietävät hyvin myrkkyjä. Ne ovat kasveja, jotka sietävät hyvin myös erilaisia tauteja, joskus myös rajuja hyönteishyökkäyksiäkin. Erityisesti ne, jotka sietävät hyönteisiä, niitä tutkitaan arvioidaan samalla tavalla kuin arvioidaan kasvimyrkkyjä – joilla on samat ominaisuudet. On kasvimyrkkyjä, bt jotka tappavat hyönteisiä. On samoja arviointimenetelmiä, joita voidaan sanoa normaaleiksi kasvimyrkyiksi, ja, ja näitä muuntogeenisiä organismeja. Ne ovat muuntogeenisiä organismeja tai kasveja. Käytetään samaa arviointiprosessia, mutta toisaalta on myös totta, että on tehty myrkillisyystutkimuksia tutkimuksia rotilla 90 päivän ajan. Äh, EFSA joissakin tapauksissa on sitä mieltä, että ei ole välttämätöntä. Joskus taas ollaan sitä mieltä, että se on välttämätöntä. Tätä on pohdittu, sitä pohditaan, se ei ole vielä saanut hyvää lopputulosta, eli mitä tehdä näiden 90 päivän tutkimusten kanssa jos puhutaan pitkän ajanjakson aikavälin tutkimuksesta, kuten Rovali Paes totesi, kahden vuoden, tutkimuksen, kahden vuoden tutkimuksesta ruokitaan rottia esimerkiksi ö, muuntogeenisillä kasveilla, niin silloin me tarvitsisimme testiprosesseja, testimenetelmiä, jotka on hyväksytty EU-tasolla, jotka on myös kansainvälisesti hyväksytty ja tunnustettu ei riitä, että pyydetään tutkimuksia kahden vuoden ajalta kun mikään kansainvälinen instanssi, tieteellinen yksikköinstanssi ei hyväksy niitä. Meidän pitää tämä kaikki työstää yhdessä. Mutta jos ajatellaan tätä 90 päivän periaatetta, niin kyllä me mietimme, miten sitä vahvistaa tai parantaa. Kysymys kaksi oli tästä säännös tai säännöstöstä, joka nykyään heikentää olemassa EFSA-säännöstöä. Me emme ole sitä mieltä. Me olemme sitä mieltä, että tässä on todella vahvistettu nykysääntöjä usealla eri tasolla. Ensinnäkin juridisesti. Tänä päivänhän nämä ovat niitä keskeisiä linjoja, jotka eivät ole sitovia, jos ne hyväksytään komission säännöstä käyttöön avulla, niin nämä keskeiset linjaukset tulevat laillisesti sitoviksi, ja silloinhan siinä on juridista hyötyä. Me olemme myös sitä mieltä, että arviointityötä on vahvistettu tieteellisten aspektien tutkimisessa siihen on otettu tavoitteita, joihin pitää päästä jokaisessa vaiheessa, jokaisessa riskinarviointivaiheessa. Jos on kyse kokonaisvaltaisesta arvioinnista, niin siihen on otettu huomioon myös kansainvälisesti hyväksytyt pöytäkirjat, menettelytavat. Me olemme sitä mieltä, että me emme voi ruveta hahmottelemaan asioita, joita ei millään kansainvälisellä taholla ole hyväksytty tämä kansainvälinen yhteistyö voi konkretisoitua näiden linjausten avulla, jos meidän analyysimme on tehty EFSAn toimesta eikä sitä kyseenalaisteta kansainvälisen yhteisön toimesta. Tämä on tärkeää. Sen jälkeen puhutaan näistä vertailevista analyyseistä erityissääntöjen mukaan, joihin liittyvät tilastojen tilastoanalyysit. Me olemme sitä mieltä, että sekin vahvistaa. Emme ole sitä mieltä, että olisi kohtia, joita on käytetty tähän asti, jotka on poistettu tai niiden yli olisi hypätty. Me olemme sitä mieltä, että olemme vahvistaneet riittävästi, ei ehkä Rovali Paasin toivomusten mukaisesti, jos ajatellaan tätä kahden vuoden periodia, mutta me olemme vahvistaneet tätä nykymenetelmää kysymykseen kolme pitkän aikavälin riskeistä. Me olemme sitä mieltä, että olisi tärkeää selkeyttää ja se me tulemme tekemään toisessa juridisessa yhteydessä, mutta olisi tärkeää eh, ennakoida tietty valvonta, monitoring sen jälkeen, kun muutogeniset organismit on hyväksytty. On tärkeää saada sääntömääräinen kehys, jotta me voimme todella valvoa tätä viljelyä sen jälkeen, kun muuntogeeniset organismit on lopullisesti hyväksytty. No lupamenettelyihin, lupien myöntämiseen ei pidä hyvä ei pidä sekoittaa vähemmistöjen mielipiteet tieteellisen varmuuden kanssa. Tiedehän on aina epäröivää, tiedehän kyseenalaistaa aina. Se on tieteen keskeinen olemus. Sen takia tiede edistyy ja tutkimustyötä tehdään. Jos tiedemies sanoo, että hän ei epäile mitään, hän ei kyseenalaista mitään, niin silloin hän ei enää tee mitään, eikä hän myöskään löydä mitään tutkimuksessaan. Tieteellinen varmuus kuuluu tähän tieteen kokonaisnäkymään, mutta jos on kyse vähemmistön näkemyksistä ja mielipiteistä, kyllä sekin on tärkeää. Kuten Rovali Pääsy sanoi, EFSAsta on annettu yksi ainut lausunto MGOista, jossa oli otettu huomioon tämmöinen vähemmistön lausunto, jossa puhuttiin vastustus, vastustuskyky antibioottia kohtaan. Jokaisen jäsenen tässä tieteellisessä yhteisössä pitää pystyä takaamaan, onko se yhtä mieltä vai ei tämän yhteisön yleisen mielipiteen kanssa. Meidän pitäisi olla sitä mieltä, että tämä yhteisö antaisi lausunnon, joka olisi mahdollisimman konsensushenkinen Silloin kun meillä yhdessä lausunnossa on joku niin sanottu enemmistönäkemys ja niin sanottu vähemmistölausunto, joka sanoo, että tämä on musta, enemmistö sanoo, että tämä on valkoista, niin silloin on vaikeata ainakin komissiolle tänne riskinhallintaelimen vetäjälle tehdä päätös. Kun tämä tapahtuu tieteellisen arviointiprosessin aikana, me pyydämme välittömästi EFSA selkeyttämään tämän kohdan, selvittämään tämän kohdan. Pyydämme, että EFSA keskustelee uudestaan tiedeyhteisön kanssa tästä vähemmistölausunnosta ja enemmistölausunnosta, jotta se voitaisiin paremmin selittää ja yrittää ymmärtää, miksi on tämmöinen vähemmistönäkemys ja ehkä integroida se sitten tähän yleiseen mielipiteeseen. Ei se tarkoita sitä, että me hyväksyisimme, äh, torjuisimme vähemmistön lausunnot, mutta me haluamme selkeitä lausuntoja, jotta voisimme jatkossa sitten käyttää sitä, että me olemme varmoja, että me ymmärrämme sen oikein ja siirtää sen sitten selkeänä sisällöltään lainsäädäntöön. Sen takia meillä on paljon kielteisiä, paljon, meillä on hyvin vähän kielteisiä lausuntoja muuttogeenisistä organismeista. Te tiedätte, että tämä vaatii aikaa. Firmat, biotech-firmat syyttävät komissiota EFSA siitä, että se vetkuttaa 3, 4, 5 vuotta ennen kuin, vuotta ennen kuin antaa lausunnon koska aina kun tulee tämmöisiä vähemmistölausuntoja tai jotain epävarmuutta tai on kielteinen lausunto, niin EFSA jatkaa kuitenkin työntämistään päinvastoin kuin ehkä jotkut muut sektorit, jos puhutaan esimerkiksi kasvimyrkyistä, EFSA antaa välittömästi kielteisen lausunnon. Mehän näimme tästä tänään esimerkin A3 A3D, joka on kasvimyrkky, josta neuvostossa keskusteltiin tänä aamuna, kun neuvosto ei ole tehnyt siitä mitään, ei antanut lausuntoa ja komissio jatkaa siitä, e, voidakseen sen sulkea pois sen näiltä hyväksytyistä kasvimyrkkyjen listalta. Meille tuli yrityksiltä pyyntöjä jatkaa tätä tutkimustyötä ja he antoivat e, täydentävää tietoa, mutta EFSA sanoi jyrkästi ei. EFSAn lausunto on tärkeä, kun taas muuntogeenisten organismien kanssa ei tehdä näin. Se pyytää lisää täydentävää tietoa yrityksiltä ja sen takia meillä on hyvin vähän näitä vähemmistölausuntoja ja hyvin vähän, jos kohta ei ollenkaan näitä kielteisiä lausuntoja. Kiitos paljon. Thank you very much, Mr. President. Uh, thank you. I would like to thank the Kiitos. Haluaisin kiittää komissiota erittäin yksityiskohtaisesta vastauksesta. Luonnollisesti meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me puhumme vähemmistön ja enemmistön näkemyksistä tässä asiassa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että monet tutkimukset kustannukset eivät ole selkeästi erillään teollisuudesta. On helppo tehdä GMO-tutkimus, jos on äh, pääsy näihin siemeniin ja, ja linkki teollisuuteen. Joten tämä ei ole helppoa. Meidän täytyy arvioida, kuinka paljon tutkimuksia on, mitä näkemyksiä niissä on ja mitä todisteita meillä on näiden tutkimusten riippumattomuudesta. Olen samaa mieltä edustaja Lepagen kanssa näistä ehdotuksista, joita hän tekee. Meitä ei, me emme syytä siitä, että tässä ei tehtäisi tarpeeksi, vaan me puhumme tavallaan enemmänkin siitä, että että tehdään, hyväksytään näitä hakemuksia ilman, että on tarpeeksi tietoa. Ja me hyväksymme lähes kaikki nämä GMO-hakemukset. Toinen kysymys. Me järjestimme kuulemisen SND-ryhmässä äh, GMOista. Ja EFSA sanoi, että, äh, että, että EFSAn edustaja sanoi, että se, miten GMOita nyt hallitaan, ei ole tehokas. Ja mitä tulee eh, perinteisen ja eh, muuntogeenisten viljojen eh, rinnakkaisuuteen. Haluaisin selvityksen asian, josta on internetissä hyvin paljon, että komissio on nähtävästi lopettamassa tämän nollatoleranssin äh, muuntogeenisten äh, kasvien suhteen. Onko näin? Interessant, eine generelle GVO-Debatte zu haben, aber... Mm, käydä yleinenkin GMO-keskustelu, mutta haluaisimme rajoittautua näihin kysymyksiin aikataulusyistä. Muistaa, muutkin asiat tulevat aikanaan esille. Partsaasilta on puheenvuoro pyyntö, jos, jonka, jolla on oma kysymys seuraavaksi käsittelyssä, mutta olkaa hyvä. Halusin puhua myös tästä kysymyksestä. Tässä on kysymys ihan konkreettisesti Lepaisin kysymyksessä GMOiden terveysriskeistä. Kuuntelin komissiota hieman epämukavin oloin, koska komissio sanoi, että kyllä, jos me teemme tällaisia tarkistuksia, niin silloin on kysymys tällaista komparatiivisista tutkimuksista. Komissio puhuu myös EFSAn roolista. Mutta tämä vastentahtoisuus, jolla minä komissiota kuuntelin, perustuu konkreettisiin faktoihin, päivittäisiin faktoihin. Tämän kuun alussa EFSA antoi positiivisen lausunnon eräästä tietystä tuotteesta aloitteesta AgroScienceilta. Kysymys on maissista, Smart Stacks maissista, joka tällä nimellä tullaan kaupallistamaan. Eli tällä tavalla tulee näitä uusia tuotteita ja että tutkimus EFSassa tapahtuu vain yksittäisissä tapauksissa eikä tällaisessa yhdistetyssä käytössä. Ja miten tämä sitten vaikuttaa terveyteen? Millä tavalla tällaiset voidaan varmistaa se, että tietyillä yksittäisillä tuotteilla ei yksistään ole mitään terveysvaikutuksia, mutta kun niitä käytetään yhdessä, niin silloin siinä saattaa olla ongelma. Joten siltä osin Lepashin kysymys oli hyvin oikeutettu, ja me joudumme äh, ikävä kyllä näkemään enemmän ja enemmän tällaisia tapauksia, ja sen vuoksi me myös niitä kritisoimme. Haluaisin komissiolta nyt äh, konkreettisen vastauksen Lepashin konkreettiseen kysymykseen. Uh, Cortines Cristina mi nombre porque también me ayuda mi Kiitos. Minä, minä puhun tässä nyt ystävättärin nimissä, koska hänen äänensä on rikki eikä hän pysty puhumaan. Mutta minä haluaisin sanoa ensinnäkin, että ei voida aina syyttää meidän tiedemiehemme yliopistossa, tiedeyhteisöissä, että että ovat kaikki ovat ja toimivat vain yritysmaailman nukkeena kun on kyse muuntogeenisistä organismeista. Mutta on paljon tiedemiehiä, jotka ovat tehneet työtä GMOista. Emme ole koskaan kuitenkaan saaneet mitään hyvää, hyvää tietoa kaikista riskeistä, joita se pitää sisältä, mutta me tiedämme, että ne ovat vastustuskykyisiä, eivät ainakin minä tiedän, että monet kasvit ovat hyvin heikosti vastustuskykyisiä, mutta me tiedämme, että esimerkiksi peruna on yksi kasveista. Siellä on joskus reikä siellä ja sen takia sen, sinne saattaa pesiytyä erilaisia bakteereja, mutta meidän täytyy pitää myös mielessä, että luonnossahan ei ole mitään varsinaisesti riskiä. Elämässä on riski sinänsä. Minä pyytäisin, että täällä toimittaisiin sillä tavalla – että toisimme yhteistyössä niiden tiedemiesten kanssa, jotka ovat riippumattomia, selittävät, miksi tekevät työtä. Minä olen puhunut vihreän edustajan kanssa, että usein on kyse tek- tekijöistä ja tuotteista, ja minä puhun usein tiedemiesten kanssa, ja sanon, että ei ole mitään varmaa, ja hän perustaa minulle, koska minulla ei ole mitään tieteellistä tuntemusta asiasta, ja minä haluaisin että joku tiedemies esitteli minulle linjauksen, jolla ei ole mitään tekemistä yritysmaailman kanssa, ja kertoo minulle, miksi toimitaan näin. Ja koska me tiedämme, että miten luonnon, luonto toimii, me tiedämme, miten luonnossa on käynyt. Minä tiedämme, että joku toinen peruna olisi ollut paljon parempi jossain toisissa olosuhteissa, mutta on varma, että mm, syntyy pelkotiloja sitten ja sitten jos tehdään risteytyksiä GMOiden kanssa ja luonnollisten tuotteiden kanssa, niin se synnyttää paljon epävarmuutta. Minä haluaisin kuulla tässä saliassa jonkinlaista riippumatonta puhetta myös tiedeyhteisön taholta. Mit Blick auf die Zeit muss ich jetzt bitten. Nyt kun katson aikataulua, niin pyytäisin, että ei pidempään kuin kaksi minuuttia, muuten ei saada ohjelmaa läpi tänään. Vittori Brody. Grazie Presidente, mi scuso perché l'aereo era molto in ritardo e mm, Pahoittelen, että olen myöhässä. Lentokone oli kauheasti myöhässä. Enkä pääse nopeammin paikalle. Yritän puhua kovin lyhyesti ja kunnioittaa aikatauluanne. Minun mielestäni ei ole mitään sisäsyntyistä riskiä muuntogeenisissä organismisseissa sinällään, mutta vaara saattaisi olla, että koko planeetta tulee riippuvaiseksi rajoitetusta määrästä lajikkeita. Ja tämä monimuotoisuuden puute saattaisi olla se ongelmallinen asia, koska jos tuholainen pystyy penetroimaan yhden näistä lajikkeista, niin sitä vastaan täytyy toimia. Ja monimuotoisuutta siis täytyy pitää yllä sen vuoksi koska ei voida ottaa sitä riskiä, että koko ruoan tuotantoketju koko ihmiskunnalle altistetaan jonkun parasiitin hyökkäykselle, joka pystyy tuhoamaan jonkun tietyn lajikkeen, joka olisi niin keskeinen, että, se, että siitä olisi sitten paljon kerrannaisvaikutuksia. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, niin. Vast, tässä, kun kaikki pyörii tämän vertailevan tutkimuksen sisällä jo ja sen substanssista, mitä puhutaan Yhdysvalloissa, ja jotta ei tehtäisiin tutkimusta, ei voi aina luottaa amerikkalaisiin tutkimustuloksiin siitä yksinäisestä syystä, että tämä vastaavuus substanssin suhteen ei ole aina yksi yhteen. Mutta meidän täytyy muistaa, että direktiivissä 2018 siinä ei sanota, että pitäisi todella harjoittaa tutkimusta, koska meidän pitäisi saada vastaavuus substanssin suhteen. Vaaditaan tutkimusta suorista ja epäsuorista vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä muutokien sisäorganisaatioon organismeissa. Viilmaviittausta viittausta tähän periaatteeseen minä olen kuitenkin vähän huolissani, koska tämä, koko tämä tarina tästä vertailevasta tutkimustyöstä, jos ei puhuta sano, vastaavuudesta substanssin suhteen, sehän on sama asia, jos vähän mietitään pidemmälle, niin täällä on Harry Kuiper, joka johtaa MGO-paneelia, hän sanoi että jokin aika sitten, että kun tutkitaan ehdotuksia ja tehtyjä ehdotuksia, joita herra Kyper on tehnyt, niin siitä löytyy aivan sattumalta kumma kumma tämä substanssien vastaavuus. Oletteko te todella sitä mieltä, että tässä todella sovelletaan tätä direktiiviä 2018 ja tätä periaatetta? Minä en kyllä ole ihan varma, en ole lainkaan varma. Ja hyvä puheenjohtaja, toinen asia vielä nopeasti, ajatus konsensuksesta tietää tieteellisissä kysymyksissä. Silloin pyyhitään pois kaikki vähemmistön näkemykset kysymykset, koska meidän pitäisi silloin kaiken olla tämmöisen sulan magman päällä vellovaa massaa. Minähän olen riskienhallintaan kuuluva ihminen. Jos minä olisin yksi semmoinen, joka voi, jonka pitäisi hallita riskiä, niin, niin kyllä minä haluaisin ainakin kuulla semmoisen, joka ilmaisee hyvinkin vähemmistön näkemyksen. Tässä on kyse konsensuksesta, joka on tässä kyseenalaisesta. Me tarvitsemme asiantuntemusta, joka ei ole konsensuksenomaista, vaan myös voi kyseenalaistaa. Viisi minuuttia vastauksena, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun hyvin nopeasti. Joihin joihinkin kysymyksiin voi vastata nopeasti. Edustaja Arsenis puhui yritysmaailman tekemistä tutkimuksista. Minä en puhu siitä, koska se kuuluu monitoring-alueeseen, mutta me pohdiskelemme tällä hetkellä ensinnäkin siitä, mistä saadaan rahaa ja miten voidaan sitten tehdä tutkimustyötä, jotta toistaisimme jo tehtyjä analyysiä tutkimustyötä eh, biotech-firmojen toimesta. No, mutta te tiedätte hyvin, että mm, prosessi pitää tehdä asianmukaisesti Mm, peer review-periaatteella, mutta me pyrimme tutkimaan, miten voisimme tehdä uudestaan nämä analyysit, ei kaikkea, mutta osan niistä ainakin ehkä 90 päivän rottatesteet laboratoriossa komission maksamina, jotta saisimme riippumattoman lausunnon, niin kuin täällä on peräänkuulutettu. Toinen kysymys on nollatoleranssista tuontitavaran suhteen. Me olemme nyt perustamassa lainsäädäntöjärjestelmää, jossa olisi 0,1 toleranssi GMOille, joita tällä hetkellä EFSassa arvioidaan, joita tällä hetkellä arvioidaan EFSassa toistaan, ja myöskin ö, ö, karjan rehulle. Ei siis ravintoa, elintarvikkeita, joka on tarkoitettu ihmisille, vaan eläimille. Silloin voitaisiin puhua nollatekniikasta ja väittää kaikki kyseenalaistamiset tuontipolitiikassa. Me voimme ehdottaa tätä jäsenvaltioille äänestettäväksi tammikuussa. Toistan, tässä oli kyse kaikista GMOista, vain vain niistä, joita tällä hetkellä EFSAssa analysoidaan ja Ja haluaisin myös sanoa herra Staasille ja rouva Lepagille, että on olemassa luottamuksellisuussääntöjä, jotka pätevät myös GMOissa erittäin tiukoissa olosuhteissa. Kaikki nämä lausunnot, jotka perustuvat erityispyyntöön tutkimuspyyntöihin. Niitä voidaan toki tiedottaa ja välittää eteenpäin, mutta meillä on kysymys patentti. Tässä on kyse patenttikysymyksistä ja luottamuksellisuudesta, ja joitakin tekstejä ei aina voi julkistaa, mutta avoimuus, läpinäkyvyys, tiedottaminen on lähes sataprosenttista. Se tietysti perastuu viralliseen, virallisiin pyyntöihin. Mitä tulee tähän Smart Act-maissiin, tämä maissi Food Things, se EFSA on antanut tästä lausuntonsa ja me olemme tällä hetkellä tarkastelemassa, minkälaisissa olosuhteissa tämä lausunto voisi muuntua luvaksi, mutta siihen on vielä pitkä matka. Sitten jos puhutaan substanssin vastaavuudesta, periaate on olemassa. Amerikkalaiset käyttävät tätä periaatetta, jotta eivät voisi tehdä virallisia analyysejä, joka antaisi luvan kaikille jonkinlainen GMO-kasvi on yhtä pitävä perinteisen kasvin kanssa, on yksi yhteen, mutta me emme käytä tätä. Tehän tiedätte, että tutkimukset kestävät usein 4-5 vuotta EFSassa. Tarkoittaa sitä, että arviointi on paljon paremmin tuo tieteellisemmin ja vakavammin tehty kuin esimerkiksi Pohjois- tai Etelä-Amerikassa. Kukaan ei kai voi tätä kyseenalaistaa, mutta me emme halua mistään, me halua konsensusta näistä tieteellisistä näkemyksistä, ehkä pöytäkirjoista, tutkimuksista, mutta äh, jos on kyse näistä tutkimuksista, tutkimuspöytäkirjoista, niin totta kai niissä voi olla kieltäviä, puoltavia, myönteisiä näkemyksiä. Mutta mm, tämä pöytäkirjan me haluaisimme mm, sinne me haluaisimme mahdollisimman paljon informaatiota. Tässä puheenjohtaja erittäin lyhyesti pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta kyllä, jos te haluatte, niin voin jatkaa. merci beaucoup. Kiitos paljon. Ja jos te haluatte tästä kuulemista, niin silloin teidän täytyy ottaa se koordinaattoreissa esiin. Koska koordinaattorit voivat sitten päättää, lähdemmekö moiseen. Nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan. Bart on myös esittänyt vastaavan kysymyksen ja aikaa säästääkseni haluaisin herra Pulleen vastauksen heti, koska kysymyshän on tuttu. Herra Pulle, olkaa hyvä. Eli näistä lainsäädännön täytäntöönpanosta liittyen muuntogeenisiin organismeihin. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan tähän kysymykseen, jonka, johon olemme perehtyneet erittäin huolellisesti. En kerro teille kaikkea tästä uudesta lähestymistä vastaan, johon perä, joka käynnistettiin 13. heinäkuuta uusi suositus, joka liittyy tähän samanaikaisuuteen. Tämä uusi politiikka ei muuta öö, Rinnakkaiselon periaatetta se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ryhtyisivät toimen, asianmukaisiin toimenpiteisiin, ettei geeno esiintyisi sattumanvaraisesti joissakin muissa tuotteissa, joissa sen ei pitäisi esiintyä, tai elintarvikkeissa, joissa sen pitäisi esiintyä. Tämän suosituksen tavoitteena oli paremmin tiedostaa ympäristöneuvoston loppupäätelmät vuodelta 2008. Tässä viitattiin mahdollisuuteen jäsenvaltioille ryhtyä rinnakkaiselo toimenpiteisiin mukaan lukien siihen, että luotaisiin ö, muuntogeenisistä organismista vapaa vyöhyke. Jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä 0,9 prosentin katto on ihan riittävä tavoite, mutta toiset jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin välttääkseen kaikkien GMOn esiintymisen, eli nollatoleranssin tavoitteena taas jotkut muut, tämän lisäksi toiset jäsenvaltiot ovat luoneet sääntöjä, joilla pyrkivät eristämään nämä GMOt luomuviljelystä. Te tiedätte, että komissio on luonut tämän rinnakkaiselo viraston, jonka toimipaikka on Espanjassa. Jäsenvaltiot ovat nimenneet sinne asiantuntijahenkilöstön. Se antaa teknistä tukea jäsenvaltiolle, teknistä palvelua jäsenvaltioille, jotka haluavat määritellä tarkemmin tämän rinnakkaiselon toiminnan ja periaatteet. Me ensimmäinen hyvien käytänteiden ovas on julkaistu 27. syyskuuta tänä vuonna joka liittyy maissiviljelyyn mitä tulee kysymyksiin jäsenvaltiosta, jotka ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin. Viisi jäsenvaltiota on hyväksynyt tämän rinnakkaiselon periaatteen toimenpiteet. Kolme muuta ovat muuttaneet, ehdottaneet ja antaneet muutoshankkeista ehdotuksen komissiolle ja ehdottanut, että siellä voitaisiin vaihtaa viljelytyyppiä. Te tiedätte, että meillä on kuusi tai seit, kuusi jäsenvaltiota, jotka ovat äh, sallineet maissin tai perunan viljelyn. Eli jäsenvaltiot eivät vielä antaneet näiden GMO-tuotteiden viljelyä, voisivat olla varsinkin, varsin kiinnostuneita tästä rinnakkaiselon toimenpiteiden periaatteista. Näiden 15 jäsenvaltion joukossa on noin 10 kunta, jotka aikovat suunnitella julkisen ja luoda julkisen rekisterin, jossa puhutaan näiden GMO-viljelyjen paikantaminen, kaikki tämä löytyy ja asiakirjoista jotkut jäsenvaltiot aivat tehdä rekisteri myös tiloista tai jopa vain viljelijöistä. Tämä on siis varsin avointa. Yksi jäsenvaltio, joka suunnittelee antavansa informaatiota, joka perustuu kirjallisiin pyyntöihin, siis joku, joka on kiinnostunut saamaan tietoa, täsmällisempää tietoa Mm, suurin piirtein kolme jäsenvaltiota ei, aio, ei suunnittele antavansa mitään tiedotteita tästä kysymyksestä tästä alasta. Tässä näin lyhyet vastaukset puheenjohtaja edustaja Stasille. Merci, monsieur Poulet. Stas. Stas, olkaa hyvä. Eh, Ihan lyhykäisesti. Tämä oli kysymys, joka oli oikeastaan tarkoitettu kirjattu ensi keskiviikon esityslistalle direktiivien toimenpanokohtaan. Mutta nähtävästi logisista syistä tämä otettiin nyt esiin tässä, kun komissio on paikalla. No, tämä vastaus oli minun mielestäni hyvin epämääräinen, ei mainittu jäsenvaltioiden nimiä eikä niin, mutta olettaisiin, että komissio voisi kyllä kirjoittaa paperille eri jäsen valtioiden nimettä ja vastata sitten kysymys kysymykseltä niin, että sitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa myös jatkokeskusteluissa. Eli tämä nyt olisi vain tällainen jatkokysymys. Die Mitgliedstaaten sind ja, glaube ich, bekannt. Ne? Ist kein... Jäsenvaltiot ovat varmaan tunnetut, se ei liene salaisuus. Non, je peux vous le dire tout de suite, si vous le souhaitez. Kyllä minä voin kertoa ne teille ihan tällä tässä, tässä saman tien, jos haluatte. No niin, yhdeksän, jotka suunnittelevat laatimassa julkisen rekisterin Itävalta, Saksa, Tanska, Ranska, Unkari, Liettua, Luxemburi, Alankomaat ja Ruotsi. Ne kaksi jäsenvaltio, jotka suunnittelevat main, tekevänsä rekisterin, jossa mainitsevat tilan ja vilj, maanviljelijän, siellä on, niistä löytyy Latvia ja Portugali. Jäsenvaltio, joka, joka vastaa kirjalliseen kysymykseen, on Tsekin tasavalta. kolme jäsenvaltiota ei aio antaa minkäänlaista tiedotetta tai suoraa tiedotetta näistä informaatiosta. Slovakian tasavalta, Romania ja Belgia. Mutta Belgian suhteen pitää olla vähän varovainen, koska tämä kuuluisa rekisteri on nyt hahmottumassa. Se on hankkeena käynnistetty, eli tänä päivänä se ei ole vielä olemassa, mutta Belgian viranomaiset Ainakin sen mukaan, mitä minä tiedän, että teillä on nyt Belgian suhteen pitää aina olla varovainen, kun puhutaan Belgiasta, mutta tämä on tekeillä. Tässä luettelo näistä kysytyistä jäsenvaltiosta. Um nyt tiedetään, kenestä on kyse. In, uh... Eh, yksi hämmästyksen sana, joka näkyy myös kysymyksessä. Espanja on maa, jossa on kaikkein eniten tällaista viljelmää. Ja Espanja ei siis tee mitään. No, no, ja pas de projet. Ei ole mitään hanketta ainakaan ilmoitettu Espanjan taholta, että hanke olisi, hanke olisi käynnissä. So, dann war das nochmal eine Konkretisierung. No, vähän konkretisointia. Paras taas on kaiken kirjoittanut ylös ja tietää jo miltä seuraavan kierroksen lisäkysymykset näyttävät. Teema, joka seuraa meitä, kun tulee lepäisi mietintä silloin, kun se lainsäädäntö tulee valiokuntaan. Kiitos kovasti. Me jatkamme. kohdasta, missä ollaankaan. Kymmenen. Noin ei kun yhdeksän. Terveyserojen vähentäminen EU-ssa. Erityistarilla on esittelijä, joka alustaa mietinnöstä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä, mm, meillä on mietintö tässä olemassa jo muillakin kielillä. Eli se on kaikilla kollegoilla periaatteessa jo käytettävissä. Ainakin joissakin versioissa löytyy joitakin virheitä, mutta varmasti ne virheet tullaan myöhemmin korjaamaan. Jos puhutaan terveyserojen vähentämisestä, ne voivat vaihtua paljon maasta toiseen, alueesta toiseen. Se, siihen vaikuttavat talous, taloussosionomiset syyt ja tietysti siihen liittyy myös etniset syyt, sukupuolisyyt, uskonnolliset syyt. Ja kaikki nämä terveyserot liittyvät liittyvätkö terveyteen, koulutukseen, työnsaantiin, palkkatasoon, kaikki heijastuu siihen. Se liittyy myös, mitä terveyspalveluja on saatavissa ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa myöskin, ja se liittyy myös viranomaisten harjoittamaan politiikkaan. Se voi myös vaikuttaa määrällisesti ja laadullisesti, jos puhutaan terveydestä ja elinajan odotteesta, niin ne ovat keskeisiä sosiaalisia eh-, tekijöitä ja köyhyys tietysti, mutta huolimatta jo jostakin edistysaskeleista jäsenmaissa, meillä on vielä suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, 27 maan välillä. Toisaalta taas, jos köyhyyteen lisätään muut tekijät, jos ajatellaan esimerkiksi lapsuutta, vanhuutta, vammaisuutta tai jotain minoriteettiryhmää, ja siihen lisätään köyhyys, niin silloin terveyserot kasvavat huomattavasti, mutta tähän liittyy myös hyvä terveydenhuolto, tähän liittyy myös hyvä informointi terveydenhuollosta, terveydenhuoltokampanjat. Kaikki tämä voi myötä vaikuttaa siihen, että nämä erot vähenevät ja kapenevat. Terveyserot voivat alkaa jo lapsuusvuosista ja jatkoa ihan vanhuusjälle asti ja se siirtyy myös valitettavasti sukupolvelta toiselle. Tämä on erittäin tärkeä, iso, suuren luokan teema ja siihen tarvitaan kiireellisesti vastausta. Tämä nykyinen talouskriisi pahentaa vain tilannetta talouskriisi vaikuttaa huomattavasti ja tuntuvasti terveyssektorille eri jäsenvaltioissa sekä kysynnän että tarjonnan suhteen. Jos ajatellaan tarjontaa, terveyspalvelujen tarjontaa, niin kriisi on vähentänyt terveys, julkisen terveydenhuollon investointia ja se on todella ö, samalla kasvattanut terveyspalvelujen kysyntää tämä, kun yhdistetään nämä tekijät, niin Tämä kaikki heikentää yleensä Euroopan unionin väestön yleistä terveydentilaa. Meillähän on kuitenkin talouden elvytysohjelmat käynnissä, mutta mutta onko talouskriisin vaikutukset liian pitkäkestoisia terveyssektorilla? Meidän täytyy kuitenkin pystyä uudellaan optimoida ja uudelleen rakentaa koko terveydenhuollon sektori. Jotkut jäsenvaltiot ovat vain tyytyneet leikkauksiin budjetissaan nimenomaan terveydenhuoltosektorilla. Me tiedämme, kriisi on johtanut siihen, että terveys, anteeksi, sosiaaliset erot ovat vain syventyneet jäsenvaltioissa. Ja mm, sosio, sosiotaloudellisten erojen kaventaminen on kaikista tärkeintä usein poliittisissa tavoitteissa. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat nämä keskeiset tavoitteet teemme. Mitä tulee mietintöön, niin minä olen ottanut sinne joitakin tärkeitä ehdotuksia. Ensinnäkin, mitä meidän täytyy antaa erityishuomiota köyhyydessä elävillä ihmisille, etnisille vähemmistöille, vammaisille – ikäihmisille tai lapsille, jotka elävät köyhyydessä. Toinen ehdotus liittyy siihen, miten me pyrimme vähentämään talouskriisin vaikutusta terveyssektorilla erityisesti seuraavilla osa-alueilla. Meidän täytyy investoida terveysinfrastruktuuriin, julkiseen terveydenhuoltoon. Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa pitää parantaa, pitää paremmin rahoittaa terveydenhuoltosektoria, pitää uudelleen organisoida terveydenhuoltojärjestelmä. Kolmanneksi, jotkut jäsenvaltiot voisivat kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten voidaan parantaa lasten elinolosuhteita ja terveyden, terveyden, terveys, terveydenhuollonnollisia olosuhteita. Neljänneksi meidän täytyy kehottaa komissiota ja neuvostoa siihen, että ne tunnustavat tähän 2020-strategiaan terveyden olevan keskeinen tekijä, kun taistellaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Meillä on indikaattoreita tästä, miten sosioekonomiset tekijät vaikuttavat Viidenneksi pyydetään komissiota valvomaan paremmin, miten voitaisiin vähentää terveyseroja, jos puhutaan, ja tässä ajatellaan maantieteellisiä eroja, haluttaisiin parempaa metodologista arviointia jäsenvaltioiden kesken. Mm, pitäisi myös paremmin määritellä painopistoalueet. Ja viimeiseksi haluttaisiin ehdottaisin, että kohesiorahastot ja rakennerahastot kannat tukisivat niitä hankkeita, joiden avulla pyritään vähentämään terveyseroja EU:ssa. Minä odotan kommentteja kollegoilta, jotka varmasti tulevat parantamaan minun ehdotuksiani tässä mietinnössä. Minä voin toki muuttaa tätä sisältöäni, koska tiedän, että Tähän mietintöön varattu puheaika on erittäin lyhyt. Kiitos paljon. Ja, danke Edith Estrella. Kiitoksia Edith Estrellalle. Tavoite on samat olosuhteet kaikkialla. Ja tässä on kohta, jossa näin ei käy. Eli on tärkeä asia käsitellä. Aikataulusystä ehdottaisin, että koordinaattorit puhuvat kolme minuuttia, muut kaksi minuuttia. Filip Syvään poliisi EPPn varjoesittelijä Filip Syvä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Estrella. Ihan muutama kommentti. Ensimmäinen on se, että tällaisessa mietinnössä pitäisi vähän olla tarkkaavainen joidenkin väitteiden suhteen. Tässä on kolme elementtiä, joista voidaan keskustella. Ne ovat pikemminkin väitteitä kuin todisteita. En ole ihan varma siitä, mitä hän sanoi, että jotkut naiset saattavat elää pidempään kuin naiset, mutta heillä on, heidän terveydentilansa on huonompi jossakin kohtaa heidän elämänsä vaiheessa. Jos sanotaan, että jäsenvaltiot ovat leikanneet terveydenhuoltokuluja, niin vaikuttaa suoraan terveyteen. Minä en ainakaan tiedä, mitä työtä on tehty, minkälaisia tutkimustyötä olisi tehty kriisin ja terveydenhuollon korreloi, korreloivuudesta meidän, meillä on terveyseroja, kahden tyyppisiä terveyseroja, jotka ovat toisistaan täysin poikkeavia, mutta se riippuu millä, millä työvälineillä mitataan tätä Meillä on terveyseroja, jotka liittyvät sosio, sosiologisiin, ympäristöllisiin tekijöihin, ammatti, eli ruokailutottumukset, onko työ raskasta. Nämä, luo, nämä synnyttävät näitä huomattavia terveyseroja, eli totta kai joku mainari kaivostyöntekijä kuolee aikaisemmin, koska hänen työskentely, työympäristönsä on vaarallisempi, hän syö huonommin ja hänen työnsä on paljon rasittavampaa kuin ehkä joku normaali toimistotyöntekijä. Eli tämä Tämä on ensimmäinen sosiaalinen, pää, pääpiirteintään sosiaalinen <clears throat> epätasa-arvo. Ja toinen tärkeä kysymys on, miten, miten saada terveyden, terveyspalveluja? Pääseekö helposti lääkäri vastaanotolle? Ei välttämättä löydy lääkäriä. Toisekseen ei saa kunnon korvauksia. Tämä on... Öö, öö, korvausjärjestelmä periaatte, joka pitäisi ottaa uudelleen tarkastelun alaiseksi koko unionissa. Tässä luodaan e- epätasa-arvoa. Eli tänä päivänä, jos teillä on, jos joku on vakavasti sairas EU-alueella, niin te saatte kaikki samanlaista hoitoa riippumatta, riippumatta maasta, eli ei ole mitään eroa. Mutta näistä hoidoista ei välttämättä saa aina korvauksia ja tontat silloin on, on hoitoista ei saa korvauksia, silloin se luo huonot elinolosuhteet. Silmäsairaudet, silmälasit, hammashoito, niistä ei enää saa, en, ei saa samalla lailla korvauksia. Eli syntyy epätasa-arvoa. Te ette saa korvauksia. Te ette myöskään silloin hae ennaltaehkäisevää hoitoa, jos te ette saa korvausta. Ja myös esimerkiksi syövän ennaltaehkäisevä tutkinta, syöpätutkimukset, seulontatutkimukset. Te ette mene näihin seulontoihin, jos te ette saa tar- korvauksia, jos te tiedätte sen etukäteen. Minä halusin tuoda nämä kaksi asiaa esille. On siis ympäristötekijät, jotka luovat epätasa-arvoavana raskaita tekijöitä. On epätasa-arvoa, joka liittyy siitä, miten huonosti pääsee terveydenhuollon piiriin, ei, ei saa pääse lääkärin vastaanotolle, ei saa ennaltaehkäisevää hoitoa ja silloin kaikki hoidot ovat erilaisia, ratkaisuvaihtoehdot ovat erilaisia. Merci beaucoup von den äh, Schattenberichterstattern. Varjoesittelijöistä seuraavaksi Milan Zabrno. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat. Kiitos. Hyvät naiset herrat, haluaisin kiittää teitä tämänpäiväisestä keskustelusta. Keskustelu on tärkeä ja haluaisin tässä painottaa toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä. Epätasa-arvo terveydessä on todellisuutta Euroopan unionissa, mutta siihen ei niinkään vaikuta sosiotaloudellinen status. Ja taloudellinen tilanne. Tässä on muitakin tekijöitä, kuten geneettiset tekijät, pääsy terveydenhuoltoon, miten paljon saa tietoa, miten elää, minkälainen elintapa on. Ja me voimme myös puhua tässä yhteydessä epätasa-arvosta. Siinä onko esimerkiksi käytettävissä modernia teknologiaa. Haluaisin tässä painottaa kaikkein eniten potilaalle annettavaa informaatiota. Minä uskon, että terveys liittyy hyvin pitkälti hyvästä informaatiosta, hyvästä ravinnosta ja hyvästä elintavasta ja tämä on se informaatio, jota meidän täytyy antaa ihmisille. Meidän täytyy antaa hyvän laatuista informaatiota. Meidän täytyy antaa ihmisille mahdollisuus tehdä tietoisia vaihto- päätöksiä ja valintoja. Ja että nämä päätökset perustuvat tiedolle, hyvälle tiedolle. Haluan tehdä myös muutaman tarkistuksen, jotka liittyvät maantieteelliseen terveyteen, tasa-arvoon ja etä lääketieteeseen. Kiitos. Sitten Petra Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin kiitoksia Edith Estrellalle ja varjoesittelijällemme Filippu Väänille. Tässä on jo tehty selväksi, että tässä on kyseessä vaikea tilanne. Toisaalta kansanedustajina meidän täytyy puhua sen puolesta ja etsiä sellaisia tapoja, jolla nämä erot jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisälläkin voitaisiin pienentää ja että kaikki ihmiset saisivat korkeatasoista hoitoa ja korkeatasoisia palveluja. Mutta monien tekijöiden vuoksi tämä ei todellakaan ole yksinkertaista, ja komission dokumentti tämän näyttää myös. Siellä viitataan ongelmiin näihin eroihin on monia syitä olemassa samankin sairauden kohdalla. Ja kohdassa kaksi siinä sanotaan, että se on ongelma, jossa täytyy käsitellä koko sosiaalista asemaa. Jos tarjotaan eristetysti terapiaa, jos ympäristö ei ole hyvä, jos on riskitekijöitä, ja ne tulevat yhä uudelleen esiin, niin sekin on vaikeaa. Ja tässä on vaikea tasapaino löydettävissä. Kuinka sitten haluaisimmekaan, että ei olisi että näitä sosiaalisia ongelmia ei, sitä haluamme, että näitä sosiaalisia ongelmia otettaisiin poliittisen agitoinnin kohteeksi. 2020 strategian täytyisi ottaa terveys vahvemmin mukaan, sitä kannattaisi tukea. <clears throat> Mielestäni myös kohesiorahastot ja rakennerahastot, niillä pitäisi olla vahvempi osa terveydessä. Kollega Nikolasiko ei ole täällä tänään, niin hän, hän on hyvin intensiivistä työtä tehnyt tässä aluekehitysvaliokunnassa ja meidän valiokunnassamme. Eli mahdollisuuksia on. Jäsenvaltioiden täytyy käyttää niitä vahvemmin hyväksi. Ja viimeisenä puhuisin esimerkistä. jossa on siis samat geneettiset edellytykset niin siinä on suuri ero kuitenkin. Tämä tämä Kovisidoosista on kyse. Siinä oli potilaita, joissa potilaita voi ottaa hyvin pienellä rahalla. Tässä voisi, pitäisi tehdä tapaus, tutkimus, jossa näitä kuluja voitaisiin vähentää hyvin pienellä panostuksella. Vittoria Prodi seuraavaksi. Grazie Presidente. Volevo <clears throat> intanto congratularmi con la... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella rouva esittelijää hyvin tehdystä työstä. Haluaisin muistuttaa, kuinka paljon hyvinvointivaltio on meille merkinnyt. Se on tämän tai edellisen vuosisadan suuri saavutus. Ja sen pitäisi olla kyllä tämän vuosisadan viitekehys ja ylpeyden aihe. Me saa antaa periksi, emmekä luopua siitä, mitä on saavutettu ja hankittu, mutta totta kai meillä on ongelmia. Talouskriisi on synnyttänyt lisäongelmia, tuonut mukanaan ongelmia ja meidän pitää olla erittäin valppaita kaikkien mahdollisten riskien esiintymisen suhteen. Eli silloin kun ihmiset ovat heikossa asemassa, heikossa terveydentilassa, niin epätasa-arvo vain kasvaa kaikessa ulottuvuudessaan. Ja tämä riski pitäisi pystyä välttämään. Presidentti Obama on tällä hetkellä vähän hankalassa tilanteessa. Hänen on vaikea saada puhettaan läpiviedyksi, kun hän puhuu yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Ja Kyllä meidänkin nyt täytyy olla hyvin valppaita, kun puhumme vähän samoin termein samoista asioista. Viimeiset tapahtumat ovat erittäin selkeästi ja kärkevästi osoittaneet, kuinka epätasa-arvo on kasvanut Euroopan kansalaisten keskuudessa, ei vain tulotasossa, mutta muissa kysymyksissä. Epätasa-arvo voi kasvaa, se kasvaa terveydenhuollossa ja se on hyvin kourin tuntuvaa. Meillä on nyt tässä loistava tilaisuus tarjolla ruveta hahmottelemaan uudenlaista terveydenhuoltojärjestelmää. Ja jos me nyt todella hyödytämme, hyödymme, hyödynnämme rajat, yli, rajat ylittävän yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia, niin voimme poistaa nämä epätasa-arvoisuudet paremmin. Kiitos, Dagmar Rotberg. Herr Vorsitzender, Kiitos puheenjohtaja. Herra Liisi otti hyvin tärkeän asian esiin puheensa lopuksi. Hän sanoi, että on yksinkertaisia menetelmiä Euroopan unionissa saada huolehtia sitä, että he saavat parempaa tietoutta ja parempaa hoitoa. Ja että sitä täytyy vain haluta. Kysymys on halusta. Ja herra Liisa tämän hyvin selkeästi sanoi, meillähän on vaikka mitä mahdollisuuksia nyt jo, ja jäsenvaltiot eivät niitä hyödynnä. Kohesia ja rakennerahastot luonnollisesti eivät kovinkaan paljon tarjoa sen vuoksi, että alun perin niitä ei tähän tarkoitettu. Mutta jäsenvaltiot voivat hyödyntää näitä, mutta kun ne eivät halua, ne haluavat käyttää rahaa ihan muihin asioihin, teihin, rautateihin, teollisuusrakennuksiin ja niin edelleen. edustaja Estrellan mietintö on sinällään oikein kaunis, mutta hyvin tärkeä nä- näkökulma on hyvin yksinkertainen. Nimittäin se, että jäsenvaltioilta täytyy vaatia että ne tunnustavat itse terveyden merkityksen. Sen vuoksi tästä poittuu, pu, puuttuu tämä tällainen name and shame-menettely. Ne maat, jotka ovat investoineet kaikkein vähiten terveyteen viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ei välttämättä listaa, mutta Minusta pitäisi voida sanoa, että jäsenvaltioiden velvollisuus olisi ilmoittaa, kuinka monta prosenttia niiden BKTstä investoidaan terveyteen. Jotkut investoivat paljon ja hyvin monet jäsenvaltiot todella vähän. Ja jos tämä sitten kirjattaisiin äh, tällaisen taulukkoon, kuinka paljon jäsenvaltiot investoivat äh, terveyteen aina prosenteissa BKTstä, kuinka paljon he investoivat koulutukseen, teiden rakentamiseen tai talouden kehittämiseen, niin te hämmästyisitte. Tämä puuttuu mielestäni tästä, jäsen, tästä mietinnöstä. Eli meidän täytyy äh, vaatia, että jäsenvaltiot ovat aktiivisia. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä, ei Euroopan parlamentin. Ja, GD. Kiitoksia. On ajatus sosiaalisesta lähentymisestä EU-ssa. Eli kun mitataan bruttosotiaali bruttokansantuotetta, niin siitä nähdään, että miten paljon annet, annet, käytetään koulutukseen, terveyteen. Glenn Spilmot. Thanks very much, Chair. Uh... Kiitoksia. On huono tilanne, että köyhimmät suhteettomasti kärsivät yhteiskunnassa. He eivät pääse käyttämään niin paljon koulutus-, terveys-, asumispalveluja. Köyhimmillä väestöryhmillä on tilanne, jossa alkoholi, tupakka, huumeet, ravintoasiat ovat huonoimmillaan. Huono ruokavalio. He käyttävät eineksiä. Ruokavalio on huono, vähän hedelmiä, kasviksia, voi tulla diabeettista, sydän- ja venenkiertohauteja, monia sairauksia. Ja tämä usein unohdetaan. Huono ruokavalio. Ja tämä todennäköisesti pahenee tämä tilanne talouskriisin takia. Täytyy varmistaa, että teemme kaiken parhaamme, että voimme lieventää vaikutuksia vähän huonossa asemassa oleville ryhmien suhteen yhteiskunnassa. Pidän tätä mietintöä hyvänä, koska näen tämän alkuna siinä, kun aletaan käsitellä näitä monia asioita. Ja toivon, että varmistamme, että kaikki jäsenvaltiot ottavat asian vakavasti. Talouskriisi ei voi olla verukkeena sille, että köyhimmät kärsisivät vieläkin enemmän. Varmistetaan, että jotain positiivista tälle asialle saadaan tehtyä. Thank you very much, uh, Chris Davis. Kiitoksia, Chris Davis. Thank you, Chairman. The... Kiitos uh, puheenjohtaja. Antonia Parvanova on meidän varjoesittelijämme ja koska hän ei ole paikalla, niin teen hänen nimissään muutaman huomion ja muutaman oman näkemykseni. Ensinnäkin Antonia haluaa tukea esittelijää hänen tähän mennessä tekemästään työssä ja painottaa sitä, miten tärkeä tämä aihe on meidän kansalaisillemme. Me tiedämme, että hän työskentelee tällä hetkellä rajat ylittävän terveydenhuollon parissa – ja tässä on tiettyjä asioita, joita hän haluaa myös viedä eteenpäin. Hän sanoi, että jos haluaa pyrkiä vähentämään näitä mahdollisia äh, esteitä ja ongelmia, niin silloin meidän pitäisi myös äh, vähentää epätasa-arvoa asioissa eri maiden kesken. Ja silloin nämä ongelmat katoavat. Jos me katselemme, mikä tilanne on, ihan kuten Glenis Wilmot sanoi, mitä on tapahtunut viime vuosina, talouskriisi ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut julkiseen terveydenhuoltoon tietyissä jäsenvaltioissa ja sitä kautta kuilu epätasa-arvo on vain lisääntynyt. Sitten täytyy huomioida myös ikääntyvä väestö ja se, mitä, tämä, mitä muutoksia tämä tulee vaikuttamaan. Asioita, joita tähän mietintöön voisi ehkäpä liittää. Yksi voisi olla, että pitäisi ottaa äh, huomioon epätasa-arvon äh, sukupuolinen äh, kanta, työllisyysmahdollisuudet, integraatio etnisille vähemmistöille ja niin edelleen. Sitten täytyy huomioida myös nämä näkymättömät epätasa-arvot, ne jotka eivät näy tilastoissa. Esimerkiksi työterveys ja työterveyteen liittyvät riskit, joita joissain ammateissa on. Ja jos katsomme jäsenvaltioita, joka näkyi edellisessäkin keskustelussa, voisimme katsoa itsemurhatilastoja, miten ne vaihtelevat maittain puhumattakaan nyt sitten auringonvalosta ja D-vitamiinista. No kun kaikki tämä tupakoinnista, syönnistä ja terveydestä, kaikki nämä ruokavaliokysymykset, joista äh, Willis myös puhui. Olen tietoinen näistä valtavista epätasa-arvoista, joita meillä on äh, Isossa Britanniassa, varsinkin kaupungeissa. Yhdessä kaupungin osassa elinjään odote voi olla huomattavasti korkeampi kuin kaupungin jossain toisessa osassa ei ole kysymys ainoastaan julkisesta terveydenhuollosta, vaan siinä on paljon erilaisia tekijöitä, jotka on huomioitava. Ja sitten lopuksi vielä se, että miten pääsee erityislääkärin hoitoon. Joissain jäsenvaltioissa ei ole tiettyjä hoitoja. Meillä on joissain valtioissa on lääkäreitä, jotka saavat koulutusta hoitamaan tiettyjä erityisleikkauksia, mitä toisissa maissa ei ole ollenkaan. Joten tässä täytyy huomioida myös lähipäätössä periaatteet, tiedän, että Antonia Parvanova haluaisi erityisesti painottaa sitä, että tätä ei saa pitää minkäännäköisenä tekosyynä olla ryhtymättä toimiin Euroopan unionin tasolla. Sina Gutierrez Cortines. Guterres olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Rova Estrella on hyvin paljon tervettä järkeä, hän on myös pormestari, se on tärkeää. Mutta hän on osa, laittanut tänne teemoja esille, mitä minä pelkään, että nämä muuttuu taas loputtomaksi keskusteluksi, koska kaikkihan liittyy kasvatukseen. Anteeksi, anteeksi, terveyteen, korjaa puhuja. Mutta on muutakin, mitä on sanottu, ja minä haluaisin vielä sanoa mitä Peter Liise sanoi, hän puhui ta- taloudellisista kysymyksistä. Jos kaikki ratkaistaisiin rahalla, asiaan olisi helppoa. Kaikki olisi helppoa. Puhutaan elinajan odotteesta, pitkäikäisyydestä. Eihän kaikki aina ri- riipu rahasta. Kyllähän se riippuu myös terveydenhuollosta, terveydentilasta ja minkälaisissa olosuhteissa ihminen elää. Me, tämä asiakirja antaa meille indikaattoreita, jon, jonka myötä voisimme sitten jäl- sen jälkeen perustaa, mitkä ovat meille tärkeitä arvoja, mutta täältä puuttuu teema, joka on alkoholi ja huumeet. Alkoholisoituminen ja huumeet. Kyllä, se pitäisi kytkeä tähän mukaan, koska se liittyy monen nuoren elämän laatuun, elämän elinolosuhteisiin. Täältä puuttuu myös nuorten terveydentilan tutkimus. Meillä on aika meillä on aika masentavia mietintöjä AIDSista nuorten keskuudessa ja, ja seksuaalivalistuksesta ja sen huonosta jamasta nuorison tilannessa. Eivät kaikki maat ole samassa asemassa, samassa kun puhumme esimerkiksi terveydenhuollosta, potilashuollosta ja suhteessa lainsäädäntöön, on maita, jotka eivät halua myöskään vertailla terveyspalveluitaan. Eivät halua vertailla. Jotkut tarjoavat yhtä toiset toista. Jotkut täällä ovat sanoneet, että että ennaltaehkäisy on erittäin, paljon, erittäin iso kulttuurinen, yhteiskuntakulttuurinen kysymys. Kukin yhteiskunta haluaa, pitäisi sisäisen kampanjoinnin kanssa kerran ho, ja hoitaa terveydenhuoltonsa, eli pitää omat, oma omat terveydenhuoltomarkkinansa, mutta meidän pitäisi saada tukea ylhäältä käsin myös, koska emme me pysty tätä kaikkea hoitamaan. Kyllä kriisi tulee asettamaan tiukkoja rajoja esimerkiksi, jos me haluamme, mm, jos me haluamme parantaa täysi-ikäisten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Muchas gracias. Uh, Elena Antonescu. Elena Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei raportor um, pentru... Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tähän astisesta vaivasta. Kiitokset myös herra Syväänille, varjoesittelijällemme. Tämä keskustelu on minulle sitäkin tärkeämpi, koska tulen maasta, joka on usein ensimmäisellä sijalla. kun ajatellaan tiettyjen sairauksien esiintymistä ja esiintymistiheyttä. On tiettyjä näkökohtia, joita haluaisin painottaa. Joiden pitäisi vaikuttaa myös tähän mietintöön. Ensinnäkin uskon, että rakenne rahastot pitäisi suunnata paremmin ja varustaa paremmin tätä teemaa silmällä pitäen. Ja yhteisöpolitiikan pitäisi saada vahvempi osa myös yhteisöpolitiikassa. Tietysti ymmärrämme, että terveysasioissa paikallisviranomaisilla voisi olla suurempi vaikutus, koska he ovat lähempänä ihmisiä. Mutta samaan aikaan täytyy turvata niihin välineisiin, joita EUlla on käytössään. Samaan aikaan jäsenvaltioiden täytyy huolehtia siitä, että tavoitteet, jotka EU asettaa, ne myös saavutettaisiin. Täytyy saada aikaan myös indikaattoreita, jotka mahdollistavat näiden erojen ja epätasa-arvoisuuksien mittaamisen. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, joka liittyy myös terveysnäkökohtiin, on työvoiman liikkuvuus ja maahanmuutto. koska tietysti Itä-Euroopan maissa tämä ilmiö, että työvoimaa siirtyy pois, on aika, tullut aika yleiseksi. Esimerkiksi Romaniasta lähti 6000 lääkäriä ulkomaille viime vuonna. Sellaisiin maihin, joissa lääkäreitä tarvitaan tietysti. Minä jätän tähän myöskin tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Viimeisenä Riikka Manner, jonka tavoitan tervetulleeksi virallisesti valiokuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä onkin paljon asioita tullut jo käsitellyksi, joten käyn nämä omat pointit hyvin lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää erinomaista, erinomaista esityksestä. Tämä aihe on todella tärkeä ja ajankohtainen. Varmasti kaikki olemme siitä yhtä mieltä ja nimenomaan sen vuoksi tämä on hyvin haastava aihe, koska niin kuin on monen kertaan todettu, kuitenkin pää, pääasiassa lainsäädännön valta terveyssektorilla on vielä kansallisvaltioilla. Joten nyt meidän pitää, pitää panostaa ehdottomasti niihin välineisiin, jotka meillä Euroopan unionina on käytettävissä painostaa, painostaa yksittäisiä valtioita. Kun puhutaan näistä eroista, mitkä, mitkä se valtioiden kesken on muun muassa terveyspalveluiden saatavuudessa, niin on tärkeää todellakin huomioida se, että myös maiden alueilla, eli maan sisällä on hyvin paljon eroavaisuuksia. Esimerkiksi itse tulen Suomesta ja meillä on hyvin eri tilanne eri kaupungeissa, kunnissa, kuinka terveyspalveluita saadaan ja kuinka niitä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Sitten kohesiopolitiikasta on myös paljon keskusteltu ja siitä, kuinka kohesiopolitiikan avulla voitaisiin tukea myös terveyspalveluiden kehittämistä ja tasapainosta kehittämistä. Itse olen myös aluekehitys valiokunnassa ja voin sanoa sen, että esimerkiksi ESRn kautta jo nyt on se mahdollisuus käyttää niitä terveyden edistämisen tarkoituksiin ja muun mm. muassa omassa kotimaassa niitä hyödynnetään hyvinkin tehokkaasti, joten se on nimenomaan sitten, sitten kunkin valtion asia, kuinka he haluavat sitä koordinoida ja, ja mille sektorille. Se olisi hyvin tärkeää, että käytettäisiin enemmän myös ESR puhtaasti terveyden edistämiseen. Toinen asia, mikä liittyy myös kohesiopolitiikkaan, niin on täällä Envi-valiokunnassa ollut käsittelyssä myöskin, tai ainakin tulossa käsittelyyn, on nämä indikaattorit liittyen kohesiopolitiikkaan. Tällä hetkellä meillä on bruttokansantuote yhtenä pääindikaattorina, mutta keskustelua käydään siitä, että tulisiko noita indikaattoreita lisää tai ottaa mukaan muun muassa sitten jotain terveyteen liittyvää indikaattoria, jonka mukaan voisimme sitten maksaa myös tai tukea myös sitten kohesiopolitiikan kautta. Ikääntyminen on hyvin tärkeä kysymys myös liittyen terveyspalvelujen saatavuuteen. On tosiasia, että Eurooppa ikääntyy vauhdilla ja nimenomaan tietyt alueet ikääntyvät vauhdilla, joten tämä pitää myös huomioida hyvin vahvasti tässä, koska se kuitenkin kasvattaa myös terveyspalveluiden tarvetta Thank eri you. alueilla. Thank you very much. Äh, Andre Ries, äh, wenn Sie fünf Minuten... Ries, jos voisitte vielä viiden minuutin ajan ottaa kantaa. Siihen mitä olette kuulleet ja teemaan yleensäkin. Thank you very much, sir. Uh, like, uh, welcome initiative of the European... Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä, tärkeä asia tässä tämänpäiväisessä mietinnössä esitelty nyt hyvin tärkeitä asioita. Komissio on tietoinen näistä eroavaisuuksista, mitä meillä on jäsenvaltioissa, kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan tilannetta EU-politiikojen kautta ja sitä kautta parantamaan tasa-arvoa työllisyydessä, terveydessä, alueellisesti ja myös tutkimuspolitiikassa. Kuten te mainitsitte kommenteissanne, niin kohesiopolitiikkaa ja rakennerahastoja voitaisiin käyttää tehokkaalla tavalla. Ja meidän täytyy muistaa nimenomaan se, että ylipäätään toimimme tehokkaalla tavalla. Kuten te myös sanoitte, ei ole olemassa mitään yhtä yksinkertaista ratkaisua tähän asiaan. Meidän täytyy nähdä tämän asian kompleksisuus ja monimuotoisuus koko EU:ssa. Me pyrimme tukemaan EUn toimielinten, jäsenvaltioiden ja paikallisten hallitusten ja alueiden työtä. Kumppanuus on avainsana. Ja toivomme, että parlamentti tukee meitä, kun me pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. On tärkeää, että ryhdymme toimiin nyt, koska rahoituskriisi on pahentamassa terveys on, on lisäämässä terveyseroja. Ja tämä liittyy myös äh, työllisyyteen. On tärkeää nähdä linkki äh, myös äh, BKT, käytetyn BKT-prosentin kesken, kuinka paljon BKTstä käytetään terveyteen ja muuhun. Tässä yhteydessä viittaus Eurooppa 2020-strategiaan on tärkeää, koska tässä viitataan myös sitä, että kasvua olisi hyödynnettävä myös tässä asiassa. Mitä tulee sitten muihin erityisiin yksittäisiin suosituksiin, kuten esimerkiksi hyvälaatuisen terveydenhuollon saaminen kaikille on tärkeää samoin kuin se, että tehtäisiin yhteistyötä raja-alueiden kesken ja niin, että ihmiset saisivat paremmin pääsyn terveydenhuoltoon ja huomioitaisiin maantieteellinen tilanne ja hyödynnettäisiin teknologisia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi etä- tai tällaista telelääketiedettä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka olette olleet mukana tässä keskustelussa, mutta lupaan myös, että tulevina vuosina 2012 me haluaisimme valmistella raportin, joka sisältäisi myös nämä indikaattorit, joita te olette pyytäneet, joiden kautta me voisimme ymmärtää paremmin tätä tärkeää ilmiötä, josta tänään puhumme. Kiitos. Ja, Dank, Herr Ries alle die... Kiitoksia, herra Riis ja kaikki keskusteluun osallistuneet. Tärkeä asia. Meillä on tarkistusten jättämiselle määräaika 10. joulukuuta kello 12. Valiokunnassa käsitellään sitä ensi vuoden tammikuussa ja sitten maaliskuussa täysistunnossa. Sitten seuraava asia, kohta 10. Ehdit vieläkö ihan lyhyesti? Mitä? Kiitos paljon. Haluaisin vain kiittää kollegoja omasta panoksestaan, kommenteistaan. Kuten jo sanoin äsken, näiden kommenttien avulla voimme vain parantaa mietintöä. Haluaisin ehkä ottaa esille sen asian, että ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Varsinkin kun nämä terveyserot ovat suuria yhdenkin jäsenvaltioiden välillä, mutta jos meillä on epätasa-arvoa terveyden alalla, niin ne kuitenkin niin ne ehdollistavat öö, ja ehdollistavat joitakin muita epätasa-arvokysymyksiä tai voivat olla seurauksia joistakin toisista epätasa-arvotilanteista meidän yhteiskunnissamme. Eli meidän täytyy taistella tätä kokonaisvaltaista epätasa-arvoa vastaan Haluaisin poimia joitakin kommentteja täältä kuitenkin, jos sopii. Konkreettisesti aloitan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Ennaltaehkäisy pitäisi asettaa kahdelle eri tasolle. Siinä on kyse siinä, että taistellaan niitä tekijöitä vastaan, jotka synnyttävät epätasa-arvoa terveyskysymyksissä. Ja toinen taso olisi se, että luodaan paremmat olosuhteet kaikille kansalaisille. Kun puhun olosuhteista, tarkoitan, että he, että he pääsisivät terveydenhuollon piiriin. Heillä olisi tietoa myös omista oikeuksistaan siitä, mitä on saatavilla, mitä on käytettävissä mm, infrastruktuurissa, mitä he voivat hyödyntää, mitä heille on tarjolla. Sitten yhteisön rahastot, rakennerahastot, olen ihan samaa mieltä siitä, että on todella välttämätöntä paremmin käyttää, paremmin hyödyntää olemassa olevia mekanismeja. Dagmar puhui siitä usean otteeseen rakennerahastoja. Voitaisiin käyttää paljon paremmin. Ja meillä on olemassa hyviä käytäntöjä, käytänteitä tässä joissakin jäsenvaltioissa. Käyttävät niitä erittäin hyvin, jopa täydellisesti rakennerahastoja terveydenhuoltosektorilla väestön vanhenemisesta, muutoksista, väestömuutoksista. Jotkut kollegat puhuivat tästä, kollega Davis tästä muun muassa puhui, että terveydenhuoltokustannukset kasvavat. Ja se taas synnyttää uutta epätasarvoa, koska monet ihmiset omaavat lisää ongelmia, lisää ongelmia päästäkseen terveydenhuollon piiriin, kuten eräs kollega täällä sanoi, eivät saa helposti rokotteita, eivät, eivät pääse seulontaan operaatioihin. Kaikki riippuu siitä, mitä informaatiota heillä on saatavillaan. Ihan, lopetan, lopetan ihan juuri, sanoo puhuja. Haluan vain sanoa, että kaikki ne jäsenvaltiot, joista mietinnössä puhutaan, jotka on mainittu mietinnössä, minä mainitsen ne sen takia, että siellä on se, se mainitaan komission tiedonannossa ja komission tutkimuksessa sen takia ne on mainittu siellä. Ne ovat tietoja, tilastoja, numeroita, jotka ovat täysin luotettavia. Kiitoksia Edith Sestrella työstäsi tämän tärkeän mietinnön osalta. Sitten kuitenkin kohtaan kymmenen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuudet keskustelukomission kanssa. Herra Filippo Di saa puheenvuoron alustaakseen asiasta. Thank you very much, Mr. Chair. Um, good afternoon, everybody. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitokset sen mahdollisuuden, että voin puhua tästä ilmaston pääosaston tekemästä työstä raskaassa hyötynäjavoissa. Liikenne vastaa hyvin merkittävästä ja kasvavasta osasta kaikkia vir- äh, kasvihuonekaasupäästöjä. EU:ssa noin 25 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä on tieliikenteestä tai liikennepäästöistä ovat raskaasti hyötyajaneuvosta. Se on noin 5 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä EU-ssa. Jos katsotaan skenaariota, jatketaan samaan tapaan, niin kasvu näissä päästöissä 60-70 prosenttia odotetaan 99-2050 välillä. Liikenteen päästöt ovat silloin suuri osa, suurin osa kaikista päästöistä. Sen vuoksi täytyy radikaalisti vähentää liikenteen päästöjä, jos haluamme saavuttaa, saavuttaa ilmastotavoitteet. Päästöjen odotetaan kasvavan sapusoinnussa BKTn kasvun kanssa, jos mitään ei tehdä. Henkilöautoissa on nähty, että kunnianhimoiset tavoitteet ovat osoittautuneet tehokkaaksi kannusteeksi polttoainetehokkaille autoille. Itse asiassa asia koskeva asetus, joka tuli voimaan viime vuonna, ja jos katsotaan päästölukuja vuodelta 2009, niin hiilidioksidipäästöt ovat hyvin siinä vähentyneet. Polttoainetehokkuudesta on tullut avainelementti myöskin globaalissa kilpailussa autoalalla, ja tämä vain kasvaa tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos ja kilpailukysyistä. meidän pitäisi varmistaa, että EUn hiilidioksiditehokkuus kun standardit ovat edelleen parhaat maailmassa. Kuten varmaan tiedätte, niin yksi olennainen toiminta-alue ovat raskaat hyötyajoneuvot, päinvastoin kuin kevyillä hyötyajoneuvoilla ei ole strategiaa, mutta kuitenkin komissio mainitsi puhtaiden avoimen strategiassaan, että tällainen pitäisi tehdä, mutta sillä ei ole tar- aikataulua. On useita tärkeitä valmistajia Euroopassa, mutta ala on hyvin fragmentoitunut. Valmistajia on siis paljon ja operaattoreita on myöskin paljon, kuten myös yksittäisiä kuljettajia. On tärkeää ymmärtää markkinoiden rakenteet, että voidaan tehdä kohdennettuja toimia. Komissio aloitti tätä tarkoitusta varten selvityksen aiemmin tänä vuonna, jotta voidaan saada selville kaluston ja markkinoiden luonne, miten, miten paljon mitäkin kalustoa käytetään. Myöskin liittyen käytettyyn polttoaineeseen, käytetyn polttoaineen kvantifiointi oli tärkeällä sijalla. Myöskin täytyy ymmärtää käytössä olevat tekniikat, moottoreiden tutkimus ja uudet teknologiset vaihtoehdot ja niin edelleen. Sen lisäksi yritetään selvittää, miten voidaan arvioida politiikkaoptioita, jotka saattavat tulla esille, voisi tulla kyseeseen, kuten päästökauppa, lainsäädäntö, joka koskee esimerkiksi kaluston osia, myöskin valvontajärjestelmä, miten paljon että on myyty, miten paljon kalustoa on myyty, myöskin mittojen ja painojen painoja koskevaa lainsäädännön muuttaminen, ilmanvastus, mahdollisesti hu- huippunopeusrajoitusten muuttaminen raskan hyötyainevalle. Tämä työ pitäisi saada loppuun ensi vuoden syksyllä, syksyllä. Kuitenkin ymmärretään markkinointi niin se vasta alku. Este sääntelylle on myös se, että ei ole metodologiaa kvantifioida päästöjä ja polttoaineen kulutusta raskaille hyötyaineille kokonaisuudessa. Ilman tällaista metodia lainsäädäntö toimet ovat vaikeita saada aikaan. Kun otetaan huomioon polttoaineen kulutus eh, rahtisektorilla, niin ala on kiinnostunut saamaan metodin aikaan ja komission tätä prosessia tukee. Sen vuoksi me kaikki ryhdymme myös toiseen osaan työtä. Se on selvitys, joka liittyy siihen, miten testataan ja kehitetään sertifiointimenetelmää hiilidioksidipäästöille ja polttoaineen kulutukselle raskaassa hyötyajoneuvossa. Tähän kuuluu maailmanlaajuisten aktiviteettien uudelleenarviointia lupajärjestelmälle. Katsotaan erityisesti hiilidioksidipäästöjen mittaamista. Siellä pyritään saman aikaan proseduuri lupamenettelylle. tarvitaan praktista verifiointia asialle jotta voidaan varmistaa toistettavuus ja tarkkuus, kun tehdään fysikaalista testaamista ja simulaatioita. Perustuen tämän menettelyn tuloksiin toivotaan, että voidaan yksilöidä tällainen sopiva klassifiointimenetelmä eri kaluston osille. Ja voidaan tehdä sitten polttoainetehokkuusluokat. Tämä työ saadaan päätöksen keväällä 2012. Selkeästi tätä työtä ei pitäisi nähdä erillisenä asiana. Komissio on tietoinen nykyisistä lainsäädäntöaloitteista, joita on esitetty Yhdysvalloissa esimerkiksi. Sidosryhmiä tapaamisia järjestetään toimialan edustajien kanssa, koska myöskin polttoaineen eh, tuottajien ja välittäjien kanssa. Täytyy painottaa, että muut kuin raskaat hyötänevät ovat prioriteettina tällä hetkellä. Kuten todettu aiemmin, ei ole aikataulua raskaille hyötyaneuvoille olemassa tällä hetkellä. Yeah, thank you very much, Mr. Oon, for this. Kiitoksia herra on tästä alustuksesta. Puheenvuoropyyntöjä on Chris Davis ensimmäisenä there may be no timetable, but you've already... Ei ehkäpä ole mitään aikataulua, mutta te sanoitte, että juna pysähtyy asemille tiettyinä päivämäärinä, ja, mutta emme kuitenkaan tiedä, koska se saavuttaa päämääränsä, mutta ainakin se liikkuu. Haluaisin pyytää nyt komissiota jättämään tämän mm, CO2-päästöt pois tästä, koska tuntuu siltä, että, että siihen keskitytään liikaa, koska jos jotain halutaan saada aikaa, niin pitää käyttää polttoainetta tehokkaammin. Se on, siihen täytyy pyrkiä. Ne, jotka haluavat vain käyttää paremmin voimavaroja ja vähentää ää, bisneksen hintoja, ja sitten taas toisaalta ne, jotka haluavat pysäyttää ilmastonmuutoksen, nämä kaksi porukkaa pitäisi lyödä yhteen ja käyttää voimavaroja paremmin ja samanaikaisesti leikata CO2. Teidän pitäisi markkinoida ymmärretään paremmin. Kysymys kuuluukin, että kun puhutaan näistä raskoista hyötyajoneuvoista, tarvitsemmeko tätä lainsäädäntöä? Minusta EUlla on ihan hyvät tulokset ja indikaatio on, varsinkin henkilöautojen kohdalla, että kun olemme vähentäneet lainsäädäntöä, niin se on stimuloinut teollisuuden toimia. Ja tämä kaikki on sitten tapahtunut kuljettajien ja CO2-päästöjen vähentämisen ja muun eduksi koska insinöörit ovat aina väittäneet, että ei voida saavuttaa sitä eikä tätään ja sitten kuitenkin saadaan aikaan minä kannatan EUn lainsäädäntöä tällä alalla toki, ja minä kyllä ymmärrän nämä ongelmat, joita te luettelitte siinä liittyen esimerkiksi siihen, millä tavalla saataisiin aikaan tällainen benchmarking-järjestelmä. Mitä tulee näihin raskaisiin hyötyajoneuvoihin, niin teollisuushan sanoo, että me emme tarvitse tätä, koska erona henkilöliikenteeseen ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Ihmiset, jotka ostavat näitä, ovat hyvin tietoisia äh, polttoainekuluista ja sitä kautta CO2 äh, päästöistä, mutta äh, näitä raskaita hyötyajoneuvoja markkinoidaan sillä, että ne käyttävät vähän polttoainetta. Se on markkinointikeino. Mutta näin tapasivat sanoa myös henkilöautoista. Mutta käytännössä kuitenkin sitä, kun katsottiin polttoainetehokkuutta, niin ei sitä esimerkiksi markkinoinnissa koskaan ole painotettu. No ehkäpä nyt enemmän, mutta aikaisemmin ei ainakaan. Ja tämä sama asia, mitä kritisoitiin myös näiden kevyiden hyötyajoneuvojen kohdalla. Puhuttiin tästä energiatehokkuudesta, mutta markkinoinnista se ei painotettu lainkaan. Joten meidän täytyisi nyt selvittää myös se, millä tavalla raskaita hyötyajoneuvoja markkinoidaan, miten, tärkeä, tai miten tärkeänä pidetään polttoainetehokkuutta jo nyt, voivatko markkinat itsessään viedä eteenpäin teknologista kehitystä vai tarvitsemmeko lainsäädännön ylimääräistä stimulointia? Thank you. Linda McEwen. Kiitoksia, Linda McEwen. Um, you gave us the figures for, um... Annoit uh, lukuja autoista ja Tiedämmekö, miten suuri ongelma nämä raskaat hyötyajoneuvot ovat? Kuinka paljon, ihan kuten Chris sanoi, kuinka paljon me tarvitsemme lainsäädäntöä tähän? Ja sitten käsittääkseni nämä raskat hyötyajoneuvot kattavat myös linja-autot. Onko teillä mitään erityistä linjausta <laughs> linja-autoista ja, ja vastaavista? niitähän, niiden äh, valmistajia ei ole niinkään paljon. Mutta minä tiedän, että, että linja-autoyritykset monin paikoin pyrkivät vähentämään päästöjä ja sillä niitä markkinoidaan myös. Joten onko teillä mitään erityistä tietoa linja-autoista? Ei muita puheenvuoropyyntöjä, jos herra rooni voisi vastata. If I could do it in reverse order. Um, jos voin tehdä päivästä järjestyksessä. Raskaat hyötyajoneuvot ovat noin 25 prosenttia siis liikennepäästöistä, joten 5 prosenttia kaikista päästöistä. Tästä päästömäärästä siis suunnilleen puhutaan. Sitten bussit, linja-autot. Tietysti ne ovat hyvin erilaisia kuin muut raskaat hyötyajoneuvot. Mutta sitten on myös paikallisliikenteen bussit ja sitten pitkän matkan bussit erikseen. Eli paljon tällaisia alaluokkia on olemassa, joita täytyisi miettiä. Ja kun puhutaan mittaamisesta, miten lasketaan, niin hiilidioksidipäästö per matkustajakilometri jotain sellaista. Se voisi olla rahdin määrä, matkustajakilometrit. Mutta vastaakseni molemmille teille, kaikki on vasta kovin alussa. Meillä on kaksi asiaa, meneillään. Toinen on se, että ymmärretään markkinat, nämä kaluston erot. Bussit ovat sinänsä erilaisia. Tässä viime viikolla kuulin, että on myös paljon lukee, että se busseissa sitten on, kun raskaat hyötyajoneuvot, on 40 tonnin rekat, sitten on öljyrekat, kaikenlaisia alaryhmiä, jotka kaikki täytyy ymmärtää jotka ovat tärkeitä ennen kaikkea. Pitäisikö niillä olla lainsäädäntö? On hyvin tärkeää, että ymmärrämme markkinoiden luonteen ja sen tarkoituksen, joihin näitä hyötyjä ja käytetään. Ja myöskin se, että kun on Scania eh, valmistajia, sitten kun on bussit ja muut kyseessä, niin on paljon organisaatioita, joiden luonne täytyy ymmärtää näiden suurien lisäksi. No sitten herra Davisin kysymykset. Tarvitaanko lainsäädäntöä? No, olla hyvin alussa. Eh, ensin pitää ymmärtää markkinat, sitten kun on se tehty, niin täytyy työstää se, että miten voidaan lainsäädäntö valmistella, miten voidaan päästöt näistä ajoneuvoista mitata. Sitä emme vielä tiedä. Toisaalta olen täysin samaa mieltä kanssanne, että täytyy muuttaa markkinointitapaa. Täytyy mennä, täytyy olla kasvua, työpaikkoja, täytyy olla innovointia, täytyy olla kyse siitä, miten voidaan säästää polttoainetta, miten täytyy ajaa. En, en voisi luopua tästä päästöstä kokonaan, koska tietysti se on meidän tehtävämpi, mutta miten voidaan markkinoida tällaista mahdollista lainsäädäntöä toimialalle. Siinä täytyy olla kyse siitä, että saadaan näkö innovaatioita, kasvua, työpaikkoja ja tehdään siitä myötä hyvää, hyviä asioita ympäristölle yleensäkin. Mutta olen hyvin tietoinen myös kansainvälisestä kehityksestä. Mainitsin, että Yhdysvallat ovat säätämässä lakeja raskaille huijatuajoneuvoille, myöskin Japani myös. On tärkeää, että jos tähän lähdetään, pidetään toimiala mielessä, koska jos todetaan, että eurooppalaiset valmistajat ovat tehokkaampia kuin muut, se tietysti auttaa kansainvälisesti myydä niitä, mutta jos rinnakkain kehitetään lainsäädäntöä, niin että niiden täytyy täyttää harvempia standardeja globaalisti, johdonmukaisia standardeja globaalisesti, niin se vähentää äh, hallinnollista rasitetta valmistajilta sitten loppujen lopuksi. Kiitos. Ja, vielen dank. Äh, Kiitos kovasti. The question was, have you... Minun kysymykseni oli, että oletteko te lähteneet tutkimaan sitä, millä tavalla näitä ajoneuvoja markkinoidaan, millä tavalla valmistaja ottaa huomioon tämän polttoainetehokkuuden markkinoidessa ja myynnissä. Valmistelevat selvityksiä, eli eivät varmaan tiedäkään vielä, onko tämä vastaus. Tämä pitäisi olla selvästikin osa selvitystä. Varmaankin toimiala kertoo, että polttoaine ja kuski ovat suuremmat kustannukset. Joten selvästikin sen vuoksi täytyy ymmärtää, miten tämä toimii. En ole kysynyt toimialalta tätä kysymystä erityisesti ja nimenomaan, mutta sen perusteella kaikki, mitä on meille kerrottu, niin polttoaineen kulutus on hyvin tärkeä. Osa kuluja sen voi myötä tärkeä. Kiitoksia. Odotamme selvitystä mielenkiinnolla ja mahdollisia lainsäädäntöaloitteita, jotka siitä seuraavat. Sitten viimeisenä vielä meillä on esityslistalla kohta maankäytön välilliset muutokset ja biopolttoaineet. Sehän on aiheuttanut paljon keskustelua ja josta on myöskin eri selvityksiä. Ja tästä haluamme vielä keskustella. Ja Philip Owen ilmaston pääosastolta ja Hans van Deen sitten energiapääosastolta. En nyt tiedä kumpi aloittaa. Herra van Steen. Niin nyt tämä toinen herra voi hengähtää välillä. Esittelettekö meille ongelman? Herra Steen. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja. Hyvää iltaa teille kaikille. Tulen, siis puhun täällä DG Energian ja ilmaston nimissä, koska me olemme yhdessä vastuussa maankäytön välisistä muutoksista ja biopolttoaineista. Me ymmärrämme vallan hyvin, miksi tämä asia on esityslistalla. Aihe on tärkeä ja kun me puhumme biopolttoaineesta ja kestävyydestä, se on hyvin ajankohtainen asia. Te tietänette, että tulevana sunnuntaina silloin eh, EUn eh, biopolttoaineita koskevat eh, kestävyyskriteerit astuvat voimaan. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä tulee vaatimaan hallinnollisia ponnisteluita markkinoiden osapuolilta niin, että biopolttoaineet, osoittaa, että biopolttoaineet täyttävät kestävyyden kriteerit. Vain tällä tavalla jäsenvaltiot voivat laskea biopolttoaineet näissä tavoitteissa ja sitä kautta vain voidaan saavuttaa hiilipäästöjen vähennystavoitteet. Biopolttoaineet saavat taloudellista tukea vain, jos ne täyttävät ne kriteerit, mitä tässä direktiivissä on lueteltu. Me olemme puhuneet biopolttoaineiden kestävyydestä ja sekin on ajankohtaista sen vuoksi, että komissio tulee julkaisemaan aiheesta raportin nyt joulukuussa. Ja toivon mukaan, jos tarvitaan, niin tämän raportin kaveriksi tulee lainsäädäntöehdotus tuskin hämmästyttä, kun sanon, että tämä raportin laatiminen ei ole todellakaan ollut helppoa, koska maankäytön välillinen muutos on hyvin hankala asia. Meillä on nämä kestävyyskriteerit liittyen maankäytön muutoksiin, mutta toisaalta meillä on myös tiettyjä niin kutsuttuja vuotoja, joka liittyy tähän maankäytön välilliseen käyttöön. Eli se, että käytetään satoa jostain, jossain johonkin tiettyyn käyttöön, esimerkiksi biopolttoaineisiin, niin silloin se epäsuorasti johtaa siihen, että jossain muualla viljellään jotain muuta. Ja jos tässä on kysymyksessä esimerkiksi sitten tämä voitaisiin yhdistää esimerkiksi metsäalueisiin ja muihin ja sitä kautta sitten vähentää näitä päästöjä. Mutta tätä on hyvin vaikea mitata. Tämä on arvioitava ja käytettävä erilaisia mallennuksia. Sen vuoksi komissio äh, käynnisti neljä tällaista analyyttistä äh, testiä, jotta voisimme ymmärtää paremmin vaikutukset. Järjestimme julkisen kuulemiskierroksen heinäkuussa, joka päättyy nyt lokakuun lopussa. Ja ne kysymykset, mitä me esitimme tässä konsultaatiossa, oli se, että oliko tämä analyyttinen työ hyvä pohja sille, kun mietitään, äh, miten maankäytön välillinen muutos vaikuttaa biopolttoaineisiin, ja toisekseen tarvitaanko EUn toimia, ja jos tarvitaan, minkälaisia toimia Vastaukset jakaantuivat kaikissa kysymyksissä. Noin 140 vastausta saimme erilaisilta järjestöiltä, kansalaisilta ja jäsenvaltioilta. Me valmistelemme nyt tätä raporttia. Olemme tässä prosessissa ja tämä perustuu analyyttiseen työhön ja tähän näihin konsultointeihin ja odotamme jatkokeskusteluita parlamentin kanssa, kunhan saamme tämän raportin vietyä päätökseen. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Danke, herr van Steen. Herr... Kiitoksia, herra van Steen. Sitten herra Oden. Thank you, Mr. Chairman. I, I, I... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten Hans mainitsi, hän puhui energia- ja ilmasto pääosastojen puolesta. Tietysti olemme läheisesti liittyneitä toisiimme tässä työssä ja seuraamme toistemme toimia. Meillä on tiimi, joka tekee molemmissa pääosastoissa töitä nykyisen raportin puitteissa. Minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää tällä hetkellä. On ehkä paras, että nyt vastaamme kysymyksiin. Ja, Dann haben wir verschiedene Anfragen. Kriton Asenis ist... Äh, Kriton Arsenis esittää ensimmäisen kysymyksen. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys koskee tilinpitoa. Onko komissio suunnitellut ottaa huomioon nämä luonnonmetsät, jotka liittyvät maankäytön välillisiin muutoksiin – vai äh, lähdettekö vielä hiilineutraalisuuden ajatuksesta, kun näitä päästöjä lasketaan? Liittyen siihen, mitä nyt keskustellaan, ja kun Kankunkin on tulossa, mikä on EUn kanta Red Plus-asiaan? Kiitoksia. Uh, Claude Turmes. Claude Turmes sitten, joka on ollut esittelijänä uusiutuvista energialähteistä ja sitä koskevasta direktiivistä. Uh, I want to make uh, two points, one uh, Minä haluaisin kommentoida muutama asia ja palaisin vähän takaisinpäin toimielinten kannalta Rova Grostet oli hyvin aktiivinen Ranskan puheenjohtajakauden aikana, jotta päästäisiin konsensuksen tästä asiakirjasta. Yksi kommentti innovatiivisuudesta. Ennen kaikkea kollegoille, jotka tulevat vuonna 2009 parlamenttiin, heidän täytyy ymmärtää yksi asia, jos ajatellaan neuvottelumenettelytapoja äänestyksissä ITRE-valiokunnassa ja ympäristövaliokunnassa me teimme, olimme tehneet tarkistuksia. Esimerkiksi minun tarkistukseni 199, 50 puolesta 18 vastaan ITRE valiokunnassa. Ja Sigmund had one in, in... Ja siellä oli yhdessä kohtaa ihan tyhjä tila ja samankaltainen tulos saatiin Envivaliokunnasta. Me pystimme viemään neuvottelut loppuun, saimme joiltakin jäsenvaltiolta tukea ja lopulta parlamenttina me hyväksyimme, ettei tehdä mitään päätöstä tästä kysymyksestä. Uh, and, uh... I-Lock Factor-asiasta ei tehty päätöstä. Miksi minä otan tämän asian nyt esille? Jos neuvotteluissa neuvoston kanssa ja tietysti komission kanssa, jos me parlamenttina näissä neuvotteluissa hyväksymme pois vedettäväksi meidän tarkistuksemme, mikä paina päälle, niin silloin voi käydä niin, että se voi todella muuttaa asioiden kulkua. Ja jos me voimme voimme muuttaa asioita, voimme muuttaa tilannetta ja voimme käyttää toisenlaista menettelytapaa, pyytää, että mietintö, äh, tai että komissio julkistaisi tästä vuosikertomuksen, ja se tulisi esimerkiksi ensi vuoden lainsäädäntöön jossain muodossa, niin silloin taas tilanne voisi olla vähän kiusallinen joillekin. Jos taas boikotoidaan, se on vähän ehkä liian rajukeino, mutta jos ei noudateta poliittisia sitoumuksia, joita on tehty joulukuun 2008 päätöksen mukaisesti, niin silloin pitää lukea tämä direktiivi, että ymmärtäisi tämän johdantosan kohdan 85 artiklan 19 kohdasta 6. Te näette että kaikki tämän pitää, kaikki tämän pitää vastata tieteellisiä kriteereitä. Ja vuonna 2011 normaalitilanteessa tämä ongelma on jo ratkaistu. So... Eli tämä kysymyshän voitaisiin heittää komissiolle. Me ymmärrämme, että varsin hyvin, että komissio ei ole valmis julkaisemaan raporttiaan alkuperäisen päivämäärän aikataulun mukaisesti. Mutta jos ajatellaan lainsäädäntötyötä ja ohjelmaa vuodelle 2011, niin mistään ei löydä mitään referenssiä tai selontekoa tästä kysymyksestä. Ja yhteispäätösmenettelyn mukaisesti näinhän pitäisi jo tapahtua, mutta meillä, minä luulin, että meillä on takeet komissiolta, että voidaan tehdä työtä vakavasti ihan hyvässä hengessä tästä asiakirjasta. Me pääsimme sopuun, parlamentit, parlamentti ja jäsenvaltiot ja kollega, joka joka oli vastuussa tästä simulaatiomallista ja, ja maankäyttöön, maankäyttöön liittyvistä välistä muutoksista, niin me molemmat tiesimme, että oli todisteita, jotka osoittivat, että tämä ilmiö on hyvinkin pysyvä, enkä tiedä mitä elementtejä te voitte nyt antaa meille tässä, mitä te voitte tarjota meille lisää. Toinen kommentti, jonka haluaisin tehdä, minä olen aina sanonut, että todellinen testi uudelle lainsäädännölle on, on todeta, miten markkinat reagoivat. Meillä on aika paljon yleistä näkemystä siitä, yhteistä näkemystä siitä, miten markkinat toimivat, voivat, toimivatko ne hyvin, voivatko ne hyvin, mutta ähm, me tiedämme, ketkä puoltavat biopolttoaineita. Jos te puhutte Grünbergin kanssa, niin hän varmasti sanoo teille, että, että koko sektori pyörii biopolttoaineiden ympärillä. Emme investoi tarpeeksi, koska emme tiedä, miten nämä markkinat lähtevät kehittymään. Ne, jotka ovat valmiita äh, äänestämään toisen sukupolven biopolttoaineiden puolesta, jotka ovat pidemmälle kehiteltyjä ja parempia, niin niiden tai heidän täytyy tietää, että biopolttoaineilla tulee olemaan heikompi vaikutus, kun puhutaan tästä ILOC-tilanteesta. Ja äh, jos halutaan vain keskittyä toisen sukupolven biopolttoaineisiin, niin argumentit taustaiseksi eivät ole ihan riittäviä. Ja vielä toinen aspekti, joka täytyy ymmärtää. Millä me korvaamme keroseenin? Vaikkakin meillä olisi paljon tehokkaampia raskaita tuottaa hyötyä niin miten me korvaamme sen vuoteen 2030 mennessä, jos biomassakin suljetaan pois? Meidän täytyy ajatella investointia toisen polven biopolttoaineissa, jotta voitaisiin antaa tarjota todella uskottava ratkaisuvaihtoehto – ja jos me todella haluamme uskottavia, kun puhumme hiilidioksipäästöjen vähentämisestä, uskon, että komissio tekee hyvän päätöksen, jotta tilanteet parantelisivat markkinoilla hyvin. Next is Chris Davis. Thank you, President. I hope there won't be many people in the Commission uh, who would like to save face on the... Tässä valiokunnassa on varmaan ihmisiä, jotka sanoisivat, että vähän sanomme, jos muuttaisitte lainsäädäntöä. Minä olin innoissani biopolttoaineista. Että käytettäisiin moniakin polttoaineita muutama vuosi sitten vasta, mutta lainsäädäntö meni läpi. Sitten tuli epäilyksiä mieleeni. Piipaaksi ja muiden kanssa otin tämän asian esille. Tämä näytti olevan otollinen hetki, se näytti olevan pysäyttämättön biopolttoaineille, mutta nyt sitten tulee raportti toisensa jälkeen, joiden mukaan Euroopan kysyntä eh, aiheuttaa luonnonympäristöjen eh, tuhoa, joka on paha biodiversiteetille, ilmastonmuutokselle, eikä sitä politiikan tavoitteita saada aikaan, niin myös Clauden pointti, jos hän on oikeassa. Että se myös estää investointeja toisen ja kolmannen polven eh, polttoaineisiin biopolttoaineisiin, niin sanoisin, että ei nyt pelkästään odotella. Jos ollaan tekemässä virhe, niin eikä voitaisi ennalta varvaisuusperiaatetta noudattaa. Voisiko tulla joku idea aikataulusta, joka komissiolla on mielessä, milloin komissio voisi jotain nimenomaista ehdottaa? ainakin että se saisi päätökseen arviointinsa siitä, mitä on tapahtumassa nykyisen lainsäädännön puitteissa. Thank you, Linda McEwen. Linda McEwen. Hi, Chris, um, when we... Kuten Chris, kun me kävimme tämän keskustelun kaksi vuotta sitten, en lähtenyt mukaan tähän biopolttoainekampanjaan. koska silloin me puhuimme näistä kriteereistä ja sanomme, että me eteenpäin. Koitaan saada käyntiin toinen sukupolvi biopolttoaineita. Mutta sitten jos katselee näitä raportteja eri elimistä, eh, ympäristöpolitiikan instituutti, UNEC, eh, ne, Saksan eh, ilmastonmuutosneuvosto ja niin edelleen ja niin edelleen monet näistä kansainvälisiä merkittäviä elimiä ovat osoittaneet olevansa hyvinkin huolissaan ailogista. Ja olemme puhuneet kymmenisten tuhansien perheiden pakkomuutoista Itä-Afrikassa kun eurooppalaiset yritykset kehittelevät biopolttoaineita ja käyttävät maata. Emme me voi vain sulkea silmiämme ja katsoa, mitä tapahtui, tapahtuu nyt. Kuten Chris sanoi jo kaksi-kolme vuotta sitten. Komissio varmaan kertoo, onko tämä totta, mutta minusta tuntuu, että komissio ei halua eh, tavallaan sekoittua tähän, pistää näppeänsä tähän sekaan, koska tämä on liian kova juttu, ihan kuten Claude selitti tätä historiaa. Mutta olen myös huolissani siitä, että on yrityksiä, jotka ovat investoineet sen perusteella, mitä nyt jo on tehty. Joten meidän täytyy saada tämä nyt oikein ja meidän täytyy olla selkeitä signaaleissamme. Minusta meidän ei tulisi nyt painostaa, että me saisimme tämän komission ehdotuksen tämän vuoden puolella joulukuussa vain sen vuoksi, että lainsäädännössä sanotaan niin. Me, tärkeämpää on, että me saamme oikean ja hyvän ehdotuksen. Se on tärkeämpää kuin aikataulu. Eli minä uskon, että me tarvitsemme selkeyttä ja selkeitä signaaleita komissiosta käsin. Ja toki eh, komissiossa, kuten täälläkin me haluamme, että ympäristöstandardit ovat korkeat, tietenkin. Thank you. Next speaker is Pas Aikut. Kiitoksia sitten Pasaikut. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle sen lausunnoista. Ja kuten kaikki ovat sanoneet, asia on hyvin olennainen ennen kaikkea tulevien päästötavoitteiden uskottavuuden kannalta, joita 2020 halutaan saavuttaa. Nyt kun olen ollut mukana tässä keskustelussa, niin usein tulee kysymys esille, että onko tiede valmiina vielä ja siinä täytyy olla hyvin selvä. Jos katsoo kaikkia tutkimuksia, joita on olemassa, eli nämä kevään, niin sen jo mainitsi, ei ole selvitystä, tutkimusta, joka sanoisi, etteikö olisi välillistä maankäytön muutoksesta. Kaikki tutkimukset selvästi sanovat, että on vaikutus maankäytön muutokseen, ja on sillä vaikutusta näihin tavoitteisiin, joita haluamme saavuttaa 2020. Ja puhu vain hiilidioksidista, koska en edes puhu tämän vaikutuksesta biodiversiteettiin. Tästähän ei oteta huomioon uusiutuvien direktiivissä. Sen vuoksi on olennaista ehdottaa sellaisia ehdotuksia, koska ei ole tieteellistä laitosta, joka sanoisi, että ei pitäisi sitä tehdä. Tietysti on toimialoja, jotka, jos katsoo julkista kuulemista, eivät ole tähän valmiita, voi kuvitella, etteivät he ole valmiita. Jotkut jäsenvaltiotkaan eivät ole vielä vakuuttuneita, mutta en ole nähnyt mitään tieteellistä näyttöä, joka sanoisi, ettei näin olisi käymässä. Joten se vuoksi sanon, että komissio en ole nyt niin kiintynyt tähän joulukuun määräaikaan, että se täytyy tulla ennen joulua, muuten valitamme. Mielestäni on tärkeämpää, että saadaan hoidettua tämä välillisen maankäytön asia. Tietysti tieteellisiä arviointia on erilaisia, mutta koska on eri Siellä katsottiin vain 5,6 prosentin implementointia ja 50 prosenttia etanoli biodieselia arvoja katsottiin kaupan pääosastolla kaikki tiedämme, etteivät nämä ole valideja 2020 ajetaan uusiutuvien direktiivin toimeenpanosäännöksiä. Siinä yli 90 prosenttia tulisi biopolttoaineista. Varmistakaa, että nämä hienot instituuttinne tekevät näiden äh, oletusten perusteella työtä, kun katsotaan toimeenpanosuunnitelmia, etanoli, biodieseliero, Katsokaa sitä sitten. Tiedätte, että selkeitä arvoja tulee Ailokille. Toteuttakaa ne lainsäädäntöaloitteessa 2011 ja sitten voimme olla varmoja siitä, että annamme oikeat viestit niille toimialoille, jotka pyrkivät innovointiin ja alhaisia vaikutuksia, jotka tietysti haluamme lopulta saavuttaa. Vittorio Prodi. Vittorio Prodi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin pikemminkin skeptinen. Tämä erottelu ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineisiin. Minulle tämä ero piilee siinä, että toisessa sukupolvessa koko biomassaa tulisi hyödyntää. mielestäni pitäisi laajentaa ja puhua ehkä biojalostetuista tuotteista. Öljyhän tullaan korvaamaan biomassasta saatavilla eri johdannaistuotteilla. Ja kun, mitä minä nyt haluaisin, ennen kuin tässä lähdetään käsittelemään – käsittelemään maankäytön tapahtuvia muutoksia, niin meidän pitäisi kuitenkin miettiä tarkasti ennen kuin nämä muutokset ovat jo todellisuutta, koska meillä on paljon biomassaa käytettävänä esimerkiksi metsätaloudesta tulevaa biomassaa meidän täytyisi miettiä ennen kuin todella lähdetään laajamittaiseen sitoutuneeseen biomassan käyttöön. Meidän täytyy vahvistaa ja olla varmoja olemassa olevan teknologian käytöstä jätteiden huollossa erityisesti, ennen kuin lähdetään todella siihen prosessiin, joka muuttaa maaperää, eli maan käytössä tulee todella tapahtumaan muutoksia. Jos tulee pulaa polttoaineista, niin silloin pitäisi miettiä ja tarkistaa, onko meillä kaikkia havainnointiinstrumentteja käytettävissä, erityishavainnointiinstrumentteja. Meillä pitää olla tärkeää, meillä pitää olla välttämätöntä informaatiota oikeasta maankäytöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista ja meidän täytyy myös pystyä nopeuttamaan äh, toimintaa, että voimme vahvistaa politiikkojamme. Seuraavaksi Riikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission edustajalle erinomaista esityksestä. Asia on hyvin tärkeä, niin kuin on monen kertaan todettu, niin on tärkeää, että, että pystymme pääsemään tässä rakentavaan sopuun ja, ja edistämään näin 2020 tavoitteita. En lähde toistamaan näitä aiempia puheenvuoroja, ne olivat hyviä. Haluan vain kysyä yhden kysymyksen komission edustajalta liittyen turpeen käyttöön osana bioenergiaa osana, osana ää, bionesteitä. Tiedän, että tämä varmasti herättää paljon ristiriitaisia tunteita ja varmaan täälläkin asiasta on keskusteltu. Kuitenkin tulisi muistaa, että, että turve on EUn, EUn sisällä ää, saatava omavaraista energiaa, jota voimme hyödyntää. Joten jos vertaamme sitten sitä mahdollisuutta, että lähdemme ostamaan EUn ulkopuolelta tai tuomaan muun muassa kivihiiltä tai jotain, niin mielestäni, mielestäni myös turvetta tulisi pystyä hyödyntämään. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa tavalla tai, tavalla tai toisella turpeen avulla lämmitetään yli miljoona kotia. Ja turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara. Tutkimus tutkimustulokset näin, näin puoltavat, joten haluaisin kysyä vain komission näkökantaa tähän kysymykseen ja mikä tällä hetkellä komission linja on suhteessa turpeen käyttöön. Ja, und die Fragen beantworten Herr van Kysymyksiin vastaavat herra van ja herra Old. Lopuksi kumpi aloittaa? Toisinko päin? Herr van Steen. Frans Teen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Emme äh, laula vastauksemme tänä iltana, mutta täytyy käydä nämä kohdat läpi aikajärjestyksessä. kaikisesta alkaakseni. Ensimmäinen kysymys. Pelkäänpä, että tietoa meillä ei ole mukana tänään. Varmaan kahdenvälisesti voimme tästä aika teknisestä asiasta että saadaan tiedot oikein. Kuitenkin toinen pointti Red Plusista ja Cancunista. Olemme kovin tietoisia, mitä Cancunissa tapahtuu tietysti, ja olen toiveikas, että joku päätös tehdään tai positiivinen tulos tulee tähän Red-asiaan. Siinä valossa täytyy katsoa, että miten se vaikuttaa siihen työhön, jota ailokin osalta tehdään yleensä. Se tietysti tutkassa me on. Mutta katsotaan, miten kunnissa tapahtuu ja sitten katsotaan, miten käsittelisimme sitä päätöstä siitä seuraavassa politiikkatyössä. herra Turmesta, Davis, aika paljon, Linda Mäkävän aika paljon kysymyksiä. Kaikki kysyivät tästä aikataulusta jos voin esittää yleiskatsauksen siitä, missä ollaan ja missä ajatellaan olevamme aikataulun suhteen, se olisi aika hyödyllistä. Hans ja minä kirjallisesti tulemme kokouksesta juuri, jossa keskustelimme, että miten hahmotellaan tai raportti hahmotelmasta, joka olisi tulossa tämän vuoden lopussa mennessä. Toivotaan, että se ennen tai jälkeen joulun materialisoituisi. 21 joulukuuta siihen pyritään, lyhyt raportti, jossa sanottaisiin, että mitä olemme tehneet näiden selvitysten suhteen, sen suhteen, mitä viimeisen 12 kuukauden aikana on tehty. Harkitaan sitä, mitä reflektoidaan sitä, mitä kuulemismenettelyssä on mennyt, miten ihmiset ovat vastanneet. Ja neljä optiota sitten esitettäisiin, joita komissio voisi kehittää eteenpäin. Siinä mielessä, että tehtäisiin vaikutusten arviointi 2011 vuoden aikana, jos yritettäisiin päättää tämä työ loppuun 2011 kesään mennessä. Täytyy yrittää tehdä parhaamme, jotta tämä joulukuun määräaika saadaan pidettyä kiinni, että voidaan esittää, mitä ollaan tehty nyt ollaan ollut aktiivisia, mutta myös tunnustetaan, että tämä on vaikea osa-alue. Ja epävarmuuksia tieteessäkin on, on monia asioita mallien kanssa, joten täytyy yrittää kehittää tätä mahdollisimman paljon, ottaen huomioon se, että saataisiin hyvä pohja vaikutusarvioinnille, että saataisiin sitä eteenpäin ensi vuonna. Se, että se ei ole komission lainsäädäntöohjelmassa, sitä ei pitäisi nähdä merkkinä sitä, etteikö mitään välttämättä tulisi komission puolelta seuraava ensi vuonna. I would entirely agree with what, uh... Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Filip juuri sanoi. Tämä on se aika puitteista, jonka parissa työskentelemme. Muutama asia, vaikkakin minua suututtaa, korjata tai oikaista Cloud Turmesta, mutta tässä direktiivissä sanotaan if appropriate. Komissio toimii mikäli niin tarpeen. Minusta on ihan reilua sanoa, että komission pitäisi tutkia asiaa, eikä se vaadi, että komissio tekisi tästä äh, tällaisen ILOC äh, faktorin toisi esiin. Ei, vaan komission tulee tutkia tätä asiaa ja tehdä ehdotus, mikäli se on soveliasta, mikäli sitä tarvitaan. Pari asiaa, jotka otettiin täällä esiin. Edustaja Prodin näkemykset, olette ihan oikeassa siinä, että maa on äh, kortilla. Ja sen vuoksi äh, tämä maankäytön välillinen äh, muutokset ja biopolttoaineet vaikuttavat tähän hyvin paljon. On kuitenkin mielenkiintoista huomioida, että me emme ota käyttöön maata, joka on esimerkiksi maatalouskäytössä tai metsitettyjä alueita. Joten senkin vuoksi minusta olisi oikeudenmukaista sanoa, että ei tässä ole mitään tällaisia biopolttoaineiden negatiivisia vaikutuksia. Mitä sitten tuli turpeeseen, joka edustaja Manner otti esiin? Tämä ei ole mikään uusi kysymys. Se tuli esiin myös direktiivineuvotteluissa. Komissio silloin oli ja on vieläkin sitä mieltä, että turve ei ole uudistuva energialähde tässä direktiivissä sen vuoksi, että uudistuvan eh, energian täytyy olla biomassaa ja turve ei ole biomassaa. Mikä ei kuitenkaan merkitä sitä, etteikö turpeella olisi paljon hyviä puolia ja laatuja. Se on kotimaista ja, ja sitä toki voidaan käyttää, pitää käyttää ja sitä mahdollisesti turvetta voitaisiin käyttää joissain toisen sukupolven biopolttoaineissa hyödyksi, mutta sinällään se ei ole uudistuva polttoaine. Eli se ei sinällään kuulu tähän uudistuvien biopolttoaineiden direktiivin alaisuuteen. Sitten vielä yksi asia Baasille. Hän puhui tästä tutkimuksesta ja hän oli kovasti tekninen eikä se nyt välttämättä ole tässä, tähän aikaan illasta enää kauhean järkevää lähteä kovin tekniseksi, mutta tämä IFRIM-tutkimus, tässä katsotaan monenlaisia erilaisia skenaarioita. Ja lasketaan 6 prosentin biopolttoaineosuus, sitten on 8,6 prosentin osuus, joka otetaan esiin tässä tutkimuksessa, joten uskoakseni tämä kyllä, tässä katetaan kaikki. Tämän sanottuani toki on vielä paljon kysymyksiä avoimena ja epäselvyyksiä, jotka liittyvät näihin mallintamisiin. Ja me tarvitsemme kyllä jonkun verran enemmän aikaa ennen kuin me tulemme tekemään mitään ehdotuksia. Mutta toki teemme parhaamme, että kykenisimme tuomaan tämän raportin tänne mahdollisimman lähellä tätä aikataulun takarajaa. Ja, vielen Dank an die Kommission, vielen Dank an... Kiitoksia komissiolle, kiitoksia kaikille kollegoille, tulkeille. Kokous päättyy huomenna aamulla kello yhdeksän. Jatkuu äänestys eri mietinnöistä.